Okay, colleagues, we're going to start. No niin, kollegat, aloitetaan toivottavasti asiantuntija tulee paikalle tässä pari minuutin kuluessa, mutta nyt kello on 20 yli kolme melkein, niin aloitamme kokouksen. Aloitetaan kohdasta yksi, etulistan hyväksyminen. Se on teille jaettu. Vastustus tai... No, itse yksi muutos on esityslistalle kun äänestämme, niin Enrique Guerrero Salomin mietintö maailman humanitaarisen avun huippukouksesta pidetään kaikkien muiden äänestysten jälkeen. Se on siis viimeinen äänestys. Voidaanko tämä esityslista hyväksyä näin muutettuna? Kiitos. Kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Annan puheenvuoron itse asiassa kahdelle kollegalle, jotka palasivat juuri Sierra Leonesta. Siellä ei nyt enää ole Ebolaa tästä viikonlopusta, viime viikonlopusta alkaen, joten mielenkiintoista olisi kuulla palautetta tuosta Saamme mahdollisen kertomuksen siitä vielä jossakin kohtaa, mutta tämä olisi hyvä käydä nyt läpi sitä ennen. No, tällä viikolla totta kai järjestetään EU-Afrikaa valleita huippukokous, jossa käsitellään muuttoliikeasioita. Komissio lanseeraa siellä Afrikka erityisrahaston, joka on esitelty meille. Mimitsa teki niin syyskuussa komission jäsen taustaksi. Tämä erityisrahasto on avoin kaikille jäsenmaille. He voivat antaa oman panoksensa siihen perjantaista lähtien. Alkomaat, Italia, Suomi, Sveitsi, ei EU-maa, sen takia tämä hämisi on Luxemburg, ovat kaikki lahjoittaneet summia Itävalta, Tanska, Ruotsi. No useat maat ovat antaneet, antaneet rahaa siihen sekä Norja 66 miljoonaa euroa on tähän mennessä luvat korvamerkitty tuohon rahastoon, mutta tarkkailemme varmastikin kokousta vielä loppuviikosta ja kuulemme sitä lisää. Keskusteluakin tullaan käymään erityisrahastosta keskiviikkona täysistunnossa illalla. Ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan, pyytäisin Norbert Noiseria ja Ignacio Cardio. Haluatteko sanoa jotakin tästä vierailusta Sierra Leone? Norbert, ole hyvä. Ja, äh, Niin, kiitos oikein paljon, että saamme mahdollisuuden välittömästi palattamme Sierralonasta vähän lyhyesti kertoa valtuuskunnan matkastamme. Me olimme neljän päivän ajan Sierra Leonessa. Valtuuskuntaan kuului neljä jäsentä, Ignacio, Korea, Adam Seinsfeld puolesta ja Beatrice Vekera Espanjasta. Siis neljä jäsenvaltiota, neljä poliittista ryhmää edustettuna. Me koimme siellä paljon. Ensin virallisemmasta osasta me tapasimme Sierra Leonen presidentin ja viisi tai kuusi ministeriä. Tämä tarkoittaa, että maa piti valtuuskuntamatkaamme hyvin tärkeänä. Tämä oli sellaisella viikolla, jolloin muutoksia tapahtui Sierra Leonessa. Tästä ajankohdasta sovittiin maalis-huhtikuussa, mutta olimme Sierra Leonessa juuri sillä viikolla, kun Sierra Leonesta sanottiin, että siellä ei ole enää ebolaa. Ihmiset olivat tästä hyvin innoissaan, koska näin ajatellaan, että selvitään kriisistä, koska monet rajoitukset, jotka ovat olleet vuoden voimassa, katoavat. Lapset voivat palata kouluihin sen jälkeen, kun koulut oli suljettu yhdeksän kuukauden ajaksi. Liikkumisvapauskin on palautettu suurilta osin ja nyt uskotaan, että näin saadaan uutta pontta myös maan talouteen. Maassa joka on hyvin köyhä, jossa lapsi- ja äitikuolleisuus on edelleen korkealla tasolla. Eli noin 20 prosenttia lapsista kuolee ennen viiden vuoden ikää ja ongelmat nyt kun Ebolasta päästään eroon eivät ole sinänsä kadonneet mihinkään. Siksi oli hyvä, että EUn edustusto tuki meidän matkaamme. Edustuston johtaja Stegel teki aivan työtä. Hän oli alusta loppuun kanssamme. Hän oli hyvin sitoutunut siihen maahan. En ole useinkaan nähnyt näin innostunutta, sitoutunutta, paikalla tiukasti taistelevaa EUn edustuston edustajaa. Kansalaisjärjestötapaamiset olivat tärkeitä, koska näimme, että kansalaisjärjestöillä on varsin tärkeä rooli, jotta terveydenhoitojärjestelmä saadaan jotenkin rakennettua uudestaan paikoilleen. Tilanne on erittäin huono. Mainitsen pari esimerkkiä. 6 miljoonaa asukasta, noin 200 lääkäriä, 30 000 asukasta kohden yksi lääkäri siis – Lentokoneessa matkalla Sierra Leone myös presidentti oli lennolla mukana ja sitten siellä lentoemäntä pyysi, onko siellä lääkäriä paikalla ja viisi siellä oli heti paikalla Euroopassa työskentelevää. Eli meidän pitäisi kyllä huolehtia siitä, että terveydenhoitoalalle saadaan myös omia voimia sinne kehittämään tätä maata edelleen. Koulujärjestelmä myös hyvin hankala. Luokissa on noin 80-90 lasta aina, opettaja aivan liian vähän koulurakennuksia myös. Olen käynyt monissa Afrikan maissa, mutta köyhyyttä en ole näin käsin kosketeltavasti nähnyt missään muualla kuin Sierra Leonessa. Nyt tämä maa katoaa, kun Ebola-kriisistä päästään eroon, maa katoaa otsikoistamme, lehdistämme mutta meidän on muistettava tämä maa kuitenkin 380 miljoonaa 2020 järjestelmässä käytössä. Nämä varat on saavattava terveydenhoidon, koulutusjärjestelmän, infrastruktuurin ja maatalouden parantamistoimiin. Haluan päättää puheenvuoroni tähän. Antaisin Ignatiolle vielä mahdollisuuden kommentoida omalta osaltaan tai täydentää. Kiitos oikein paljon. Ignacio. Ignacio, ole hyvä. Yes, thank you, sir. Kiitoksia puheenjohtaja. No ei tässä ole paljon lisättävää Norbertin puheenvuoroon, mutta erään asian haluaisin tuoda esille. Kiittäisin valiokunnan sihteeristöä siitä, että se järjesti hyvin tämän valtuuskunnan matkan. Tämä oli erittäin intensiivinen ja hyvin järjestetty matka ja EUn valtuuskunta Sierra Leonessa suurlähettiläs olivat erittäin avuliaita ja suurlähettiläs ja valtuuskunta olivat koko ajan siellä meidän mukanaamme ja esittelivät meille kaikki mahdolliset ohjelmat. Ja se, mitä Norbert sanoi, on aivan totta. Paljon haasteita on Ebola-kriisin jälkeen edessä. Ja eräs, erään asian voimme nyt tyytyväisinä sanoa, että me olimme ensimmäiset ja viimeiset ja ainutlaatuiset parlamentin edustajat, jotka Ebola-kriisin aikana vierailivat Sierra Leoneissa, koska Ebola-kriisin aikana yhdenkään maailmanmaan parlamentaarikot eivät puolentoista vuoden aikana vierailleet maassa. Meillä oli mukana parlamentin jäsen, äh, tapasimme parlamentin jäseniä Sierra Leoneassa. He oikein mielellään keskustelivat meidän kanssamme. Ja oli erittäin hyödyllistä Sierra Leonen kaltaisessa maailman, yhdessä maailman köyhimmistä maista oli hyvä nähdä eh, sitä työtä, jota kehitysyhteistyön parissa tehdään, ei pelkästään EUn taholta, vaan myös muiden toimijoiden taholta. Osittain sillä voidaan korvata se työ, mitä maan omat instituutiot eivät tee. Se, mitä omin silmin näimme nyt Sierra Leonessa, oli erittäin tärkeää, kun tulevaisuuden prioriteetteja ja maan haasteita ja tuon maan osan haasteita ajattelemme. Kiitos kovasti. Huomenna koordinaattorit keskustelevat komission ehdotuksesta esitellä heidän hankkeensa, joka liittyy Sierra Leoneen valiokunnassamme, eli ehkä sitten kun saamme tämän kertomuksen takaisin valtuuskunnalta, niin voisimme käydä siitä laajempaakin keskustelua, että mitä tulee nyt tapahtumaan seuraavaksi Sierra Leoneessa ja muissa Ebola-maissa, sillä no tästä on puhuttu jo täysistunnossakin komission kanssa, että aiheita on, että klinikoita on nyt suljettu ja on lääkäriongelmissa, tarvitaan pitkän aikavälin suunnitelma sen takia. Järjestettiin suuri kansainvälinen konferenssi maaliskuussa ja joten jos emme voi auttaa köyhiä pieniä maita, kuten Sierra Leone, niin suurten ongelmien torjuminen on paljon vaikeampaa, joten ehkä olisi hyvä käydä vielä laajempaakin keskustelua ainoastaan, että tämä valtuuskunta raportoi takaisin, vaan pitää katsoa, mitä nyt tulee tapahtumaan sitten Ebola-asioissa. Varmasti voimme puhua Görensinkin kanssa tästä, kun hän tulee. No niin, siinä se kohta. Nyt siirrymme eteenpäin. Kohta kolme, pöytäkirjojen hyväksyminen 21.22. syyskuuta, kokous 11. lokakuuta. Teillä on pöytäkirjat siellä jaettu. Jos on huomautuksia, niin antakaa asia tiedoksi sihteeristöiden kokouksen päättymistä. Muuten ne on hyväksytty. Sama pätee kohtaan neljä. Koordinaattorinen päätökset ja suositukset olette saaneet 13. lokakuun kokouksen pöytäkirjan, ja jos on humatuksia, niin sihteeristölle ennen kokouksen päättymistä muuten ne hyväksytään sellaisenaan. Sitten kohta viisi, Euroopan komission ilmoitukset. En näe, missä he istuvat. No siellä. Onko mitään ilmoitettavaa? Kiitos puheenjohtaja. Komissiolla ei ole mitään ilmoitettavaa. Selvä, kiitos. Ei komissiolta mitään tänään. Minulle sanottiin juuri, että on ongelma Puolan tulkkauksen kanssa Reventalla. Niin, saatte puhua Puolaa. Ette saa puhua Puolaa mutta tulkkaus Puolaan päin on saatavilla, mutta ei ole aktiivista tulkkausta puolesta muihin kieliin, joten saatte kuunnella kyllä Puolaa, mutta ne pitää valitettavasti puhua ranskaa, englantia. No en tiedä miksi tämä ongelma on, mutta ehkä varmistetaan, ettei näin enää toistu. Kyseessä on tekninen ongelma, pahoittelut siitä. Ja sen venta, pahoittelut, pyrimme ratkaisemaan sen ensi kertaa mennessä. Sitten kohta kuusi kohta kuusi. Tässä tulee tärkeän komission esityksen esittely, kehitysmaita koskevien EUn kauppajärjestelyn tuottamien taloudellisten hyötyjen arviointi, siis ja DGDFCO pyysi tätä raporttia, sillä EUhan käy tällä hetkellä kauppaneuvotteluja ja meiltä pyydetään tulevina viikkoina antamaan oma suostumuksemme näille sopimuksille Länsi-Afrikassa, ja niistä tullaan keskustelemaan eri kokouksissa täysistunnossa. Mielestäni on erittäin tärkeä asia, erittäin tärkeä kohtaisuista Minusta on erittäin hienoa, että meillä on yksi tämän tutkimuksen laatioista, professori Johannes van Biesebruck Löyvenin yliopistosta, Katonin yliopisto, joka tämän tutkimuksen, mutta ennen sitä annan puheenvuoron Gaspar Frontinille, joka on DEFCO-pääosaston yksikön pääosasto, tai pääosaston johtaja. Hän puhuu siitä, että mitä odotukselle tutkimukselle on asetettu, joten nyt sitten Kaspar Frontini, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kyllä, hyvää iltapäivää ensin kaikille. Olen hyvin iloinen, että voin olla täällä kanssanne tänään. Näin voin kertoa vähän kappajärjestelmästä ja sen vaikutuksista ja tästä tutkimuksesta. En esittele tätä tutkimusta sinänsä, koska varmasti vieramme voi tämän tehdä paljon paremmin. Tämä on riippumaton tutkimus, olemme antaneet sen tehtäväksi ulkoisille konsulteille, mutta haluaisin pyrkiä selittämään, miksi me pidämme hyödyllisenä sitä, että kuunnellaan tämä esitys. Kolmesta syystä se on mielestämme hyödyllinen. Ensinnäkin näin selkeästi määritellään tärkeimmän politiikkamme vaikutukset. Kun puhutaan kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta, siitä puhutaan myöhemmin tänä iltapäivänä. Yhtenä ongelmana aina se, että ihmiset sanovat, että kyllä, mutta voitteko kertoa, minkä arvoista tämä tai tuo on. Tässä tapauksessa olemme pystyneet määrittelemään tärkeät politiikan osat tarkkaan. Tutkimuksen kautta, joka on todella tuore ja hyvä tutkimus, paras mahdollinen, joka voidaan saada nyt, ja voimme keskustella tästä varmasti kaikki. Ja nyt työstämme 2030 tavoitteita ja kestävän kehityksen tavoitteita. Jokissa on selvää, että kauppaa pidetään yhtenä tärkeänä tämän agendan täytäntöönpanon keinona. On hyvä, että saadaan siis lukuja ja käsitys siitä, mikä on EUn panos. Ja lopulta, kun ajatellaan, että elämme kehityspolitiikan teemavuotta, on hyödyllistä, että meillä on selkeitä hyviä esimerkkejä, joita voidaan esittää. Tutkimuksesta saadaan paljon lisätietoa. En aio puhua sinänsä tämän tutkimuksen sisällöstä, mutta haluaisin painottaa kuitenkin kolmea tutkimuksen tulosta. Ensinnäkin tutkimus osoittaa, että me Euroopan unionina olemme suurimmat markkinat kehitysmaiden viennille, maataloustuotteille ja muille. Tämä on tilastotietoon perustuva fakta. On hyvä, että tämä asia tiedetään. Toinen asia on se, että hienon mallintamisen kautta tutkimus voi osoittaa, että meidän kauppajärjestelmällämme on myönteinen vaikutus niin, että lisätään kehitysmaiden vientiä Euroopan unionin markkinoille. Ja tämä vaikutus on suhteessa suurempi köyhimpien kehitysmaiden osalta. Ja kolmas asia, jota haluaisin painottaa, on se, että tutkimus osoittaa, että kehitysmaat lisäävät vientiä meidän kauppajärjestelmämme takia. Mutta lisäksi voidaan sanoa, että nämä maat monipuolistavat vientiään. Ja tämä on tietenkin hyvin tärkeää, kun ajatellaan näiden maiden kehitystä. on tärkeää, ettei viedä jatkuvasti samaa asiaa, vaan että voidaan monimuotoistaa vientiä. Nämä ovat hyvin mielenkiintoisia löydöksiä. Todella mielenkiintoista ja varmasti mielellämme voimme kuunnella tämän esityksen ja keskustella sen jälkeen. Kiitos. Kiitokset tästä esittelystä. Mielenkiinnolla odotan tätä tutkimusta. Se on tärkeä osa työtämme, joten nyt professori Van Wiesebruck saatte nyt heti puheenvuoron pahoittelut siitä, että, että pääsette tänne ajoissa aloittamaan kokousta. Olkaa hyvä. Okay. So the... Kiitoksia. TEFCO-pääosasto tilasi tämän tutkimuksen ja tuloksista julkistettiin kaksi raporttia. Tämä kattaa vain ensimmäisen raportin. Tämä on yksityiskohtainen tutkimus tästä GP, GSP-järjestelmästä, yleistä tulietuusjärjestelmästä. Kysyn vaan, että missä näyttö oli näistä takana. There's one behind you, which I'm not sure that helps. Niin tuossa takana on tuo näyttö myös, en tiedä auttaako se yhtään mitään. Saadaanko sitä hieman alas, se on aika korkealla. Should come down. Is the technician? He knows. Yeah, okay. In the meantime, maybe we can watch the... Tällä välin ehkä voidaan katsoa tuota näyttöä tuolla takaosassa, siellä on Näistä tulee vähän isompia varmaan sitten, kun mennään eteenpäin. Norbert liiku salin takaosan ehkä, niin näet paremmin. No niin, kaikki muut näkevät tuonne taakse hyvin. Hyvä, jatkakaa professori, olkaa hyvä. Eli tässä nyt on kysymys on tutkimuksesta, joka keskittyy EUn politiikkaan näiden maiden osalta, miten niiden tuotteet ovat päässeet EU-markkinoille. Uh, tässä on pientä printtiä. EUlla on aika pitkä historia, kun se on antanut maailman köyhille maille suositummuuskohtelun markkinoille pääsyn osalta. Vuodelta 1975 on Lomen yleissopimus ja sitä on aina päivitetty ja EU-markkinoille nämä maat pääsevät ennen kaikkea GSP-järjestelmän kautta. Tämä kattaa suurimman osan kaikki, kaikista kehitysmaista. 2005 vuonna tuli tämä GSP Plus-järjestelmä. Se laajensi tätä suostumusjärjestelmää myös rikkaampiin maihin. Ja 2004 tuli vielä laajennus tähän politiikkaan, Everything but Arms, kaikki paitsi aseita – ja näin kaikista köyhimmät kehitysmaat saivat käytännössä tulivapaan markkinoille pääsyn. Ja tässä tuli ikään kuin tällainen pysyvyys, olettamus tähän. Ei tarvinnut huolehtia, huolehtia GSP-järjestelmästä ja siitä, miten se välillä vahvistuu, välillä heikkenee, vaan EBA-ohjelma oli hyvin fiksattu ohjelma. Maat pystyivät vastaamaan siihen hyvin kestävällä tavalla voidaan sitten kysyä, että mitä tässä oikein tarkastellaan. Mitä ovat nämä EUn suositumuskohtelut, mitä niillä yritetään saavuttaa? Yhtäältä odotimme niiden lisäävän kehitysmaiden vientiä EUn suuntaan ja toiseksikin laajentamaan näiden maiden vientikirjoa EUn suuntaan. Ja tietysti tuossa kolmannessa laatikossa sanotaankin sitten, että tämä vie eteenpäin paikallista talouden kehitystä ja vähentää köyhyyttä. No tämä on aika ilmiselvää. Tulee parempi markkinoille pääsy, vientimäärät kasvavat näissä maissa ja on paljon sellaista kirjallisuutta, jossa sanotaan, että jos maille annetaan markkinoille pääsy, mutta ne eivät pysty, niillä ei ole kapasiteettia toimia sen osalta, niin kaikki menee hukkaan. Ja paljon kirjallisuudessa ei ole löydetty mitä vaikutuksia tällä ensimmäisellä asialla, eli suostumuskohtelu ei aina välttämättä johda laajempaan vientimäärään. Toiseksikin enemmän on tästä yksityiskohtia toisessa tutkimuksessa, mutta se, että näissä maissa paremmat vientimahdollisuudet vähentävät köyhyyttä, tätä, tälle löytyy kyllä enemmän tukea kirjallisuutta. Ja erityisen mielenkiintoista tässä on se, että jos on tällaisia täydentäviä instituutioita, kuten rahoit, parempi rahoituksen saatavuus, niin silloin tämä todella toimii, että voidaan myös köyhyyttä poistaa. Mutta erityisen katsomme nyt tätä ensimmäistä seikkaa. Ennen kuin menen tutkimuksen yksityiskohtiin, Katsotaanpa vielä muutamia tämmöisiä yleisnäkymiä. Ensimmäisessä näette, että EU on äärimmäisen tärkeä kohdemarkkina kehitysmaiden viennille. 860 miljardia euroa tulee kehitysmaista tuotteita EUn alueelle ja 44 prosenttia tämä on, tämän osuus on markkinoille pääsystä. Kiina tietysti on suuri kehitysmaa, mutta jos tässä toisessa pylvässä otetaan Kiina pois näistä luvuista, niin edelleen kehitysmaiden tuontimäärä EU-hun edustaa noin 30 prosenttia. Sitten kaikista vähiten kehittyneet maat, ne edustavat vain 1,8 prosenttia, 35 miljoonaa euroa tuonnista. Ja niillä on varsin pieni osuus siis. Jos tarkastellaan tätä kokoonpanoa, edellisessä, edellisellä sivulla näitte, että varsin paljon EUn tuonnista tulee kehitysmaista, mutta miten tärkeä sitten EU on näille kehitysmaille? Voidaan aloittaa tuolta oikealta, jossa ovat kokonaisluvut. EU, USA ja Japanin lisäksi niin EU ja, yhdessä, EU ja USA yhdessä edustavat noin edustavat 44 ja 42 prosenttia kehitysmaiden tuonnista. Ja aivan oikealla tuolla nähdään, että kaikista vähiten kehittyneiden maiden kohdalla EUlla on erityisen tärkeä rooli – vaikka näistä maista tulee erittäin pieni määrä EUn tuonnista, niin 59 prosenttia näiden maiden viennistä suuntautuu EUn alueelle. Eli meidän ei pitäisi todellakaan olla huolissamme siitä, että nämä LDC-maat dominoisivat meidän markkinoita. Niiden osuus on erittäin pieni, mutta niille Euroopan unioni on ehdottomasti kaikista tärkein vientimarkkina. Ja tämä pätee vielä enemmän. Maataloustuotteissa 77 prosenttia vähiten kehittyneiden maiden maataloustuotteiden viennissä suuntautuu Euroopan unioniin. Eli tämä korostaa sitä, mitä tärkeä EU-markkinat ovat niille. No, mainitsinkin tämän jo nopeasti. Miksi emme odota, että ilmiselvästi suostumuskohtelu johtaa viennin lisääntymiseen? No, kirjallisuudessa on tuotu esille sitä, että monet, monia näistä suositumuskohtelusta ei hyväksytä. Esimerkiksi kun ajatellaan kuitujärjestelyjä, maille annettiin kiintiöt, niin monet maat eivät pystyneet kiintiöitä täyttämään ja kiintiöiden nostaminen ei vaikuta mitenkään, koska maat eivät edes pystyneet täyttämään jo edelleen aikaisemmin annettuja kiintiöitä. Joten suositumuskohtelun mahdollisuuksien hyödyntäminen, hyödyntämiskapasiteetti oli erittäin huonoa. Auttaako siis suositumuskohtelu millään tavalla näitä maita? Tämän vuoksi me aloitimme tämän tutkimuksen. No, tässä on taas pientä printtiä. Tässä on kysymys metodologiasta. Puhun kenties kuitenkin mieluummin enemmän tuloksista ja hyvin vähän metodologiasta. Tärkeää tässä nyt on pohtia sitä, että me kyllä huomaamme sen, että ne maat, jotka saavat kohtelun, vievät enemmän, mutta me emme tiedä, että mikä johtaa mihinkin tässä. Onko kysymys siitä, että nämä maat ovat jo olemassa olevia vientikumppaneita ja näin Euroopan unioni antaa niille enemmän markkinoille pääsyä, vai mitä tässä tapahtuu? Me haluamme tietää, laajentaako EU markkinoille pääsyn pääsyä ja, pääsyä ja huolet, tarttuvatko nämä maat nyt sitten mahdollisuuteen? Meillä on tällainen kolminkertainen erottelu tässä ensinnäkin ö, aika. Me tarkastelemme kasvulukuja, sitten sellaisten tuotteiden kasvulukuja, jotka ovat suositumuskohtelussa ja verrataan niihin, niitä niihin tuotteisiin, jotka eivät ole suositumustuotteen kohtelun parissa – tässä otetaan huomioon myös EU-kysyntäfaktorit ja sitten otetaan maaulottuvuudessa koko tämä kaksoiserottelu huomioon, koska on eräs seikka, joka liittyy näihin maihin. Ajatellaan nyt vaikka Sierra Leonea. Siitä juuri kuulimme tuossa. Se on juuri toipumassa Ebola-kriisistä ja jos Euroopan unioni antaisi paremman markkina, markkinoille pääsyn tällaisen kriisin jälkeen, niin kyllä tämä nähtäisiin sitten kaikkialla meidän täytyy ottaa huomioon siis nämä eri ulottuvuudet tässä kysymyksessä. Metodologiassa ennen kaikkea haluan varmistaa sen, että kun näemme EU-politiikassa muutosta, niin voimme suhtautua luottavaisesti siihen, että mikä tahansa vientiin liittyvä muutos voi tai tulee todella olemaan liitoksessa tähän politiikan muutokseen. Sitten tulokset vielä hyvin pikaisesti tässä ladataan nyt. Ainut tärkeä seikka tässä on se, että meillä on äärimmäisen laaja tietopohja tässä, jotta voimme arvioida että Meillä on noin kokonaisuudessaan 12 miljoonaa erilaista huomiota ja näin ollen voidaan näitä eroavaisuuksia hyvin joustavasti käsitellä. Muutamassa tunnissa tämän päivän tietokoneohjelmilla saadaan näistä tuloksia. No, mitä nämä tulokset nyt sitten ovat? Tuossa ylhäällä näkyy, että keskimäärin, jos maan tuotteet, ja nyt me puhumme maakohtaiselta tuottepohjalta, niin huomaamme, että kun maa saa suosituummuspääsyn markkinoille, niin noin, silloin noin kuudella prosentilla – vähenevät tariffit, kun siis tätä vähennystä tulee noin 6 prosenttia, niin vientitaso tämän maan osalta nousee noin 5 prosenttia mukana olevien tuotteiden kohdalla. Eihän se kaikkialla ole 5 prosenttia. On tiettyjä ulottuvuuksia, joille tulee vahvemmat vaikutukset tässä esimerkiksi kun ajatellaan tätä kaikki paitsi aseet-ohjelmaa, niin maat, jotka tässä hyötyvät tariffeista keskimäärin, ja niiden vienti nousee EU-hun 7 prosenttia. Hieman vähemmän, pienempi tämä luku on GSPC ja GSP plussassa. Hieman yllättävää tässä saattaa olla se, että jos maat saavat paremman merkkinoille pääsyn, esimerkiksi kiintiön poistojen myötä tai jonkun erityismaksun poiston myötä, niin siellä näyttäisi olevan samanlainen vaikutus, kun ajatellaan lisäarvo tarifeihin. Mutta sitten tämä viides kohta, tämä ei mitenkään yllättänyt meitä. Kaikista vähiten kehittyneiden maiden keskiarvo on kaksi kertaa korkeampi kuin muiden maiden. Tässä on 35 köyhää maata. Ja siinä nähdään, että tällainen suositumuskohtelu EU-politiikassa johtaa siihen, että niiden vientimäärä nousee jopa 10 prosentilla EU. Tässä saattaa nyt olla, saattaa olla huolissaan siitä, että suurin osa vaikutuksista on vielä tulevaisuudessa, nyt ollaan vasta tutkimusvaikutuksessa, tutkimusvaiheessa, voidaanko vielä odottaa uusia vaikutuksia, mutta tässä voidaan sanoa, että melkein kaksi vuotta sen jälkeen, kun suostumusjärjestelmää vielä vahvistettiin, niin nämä ö, vaikutukset ovat toteutuneet. Eli näyttäisi siltä, että nyt ollaan tällaisessa vakaassa vaiheessa ja voidaan nähdä vielä kasvaa, vaikka politiikkaa ei muuttakaan. Mutta nähdään myös se, että kun politiikka muuttuu, niin nämä maat huomattavan nopeasti voivat vastata tähän muutokseen. Parissa vuodessa niiden vientitasot sopeutuvat parempaan markkinoille pääsyyn. Eli tuloksena on niiden vientituotteiden määrän lisääntyminen, joita nämä maat toivat jo EU-alueelle aikaisemminkin. Ja tämä liittyy myös sitten monipuolistumiseen. Ne tuotteet, joita maat eivät ennen suositummuspolitiikan käyttöönottoa vieneet maahan tai tuoneet Euroopan unioniin, mutta siinä vaiheessa kun ne saavat alemmat tariffitasot, ne alkavat näitä tuotteita tuoda Euroopan unioniin ja eritoten vähiten kehittyneiden maiden osalta tämä on erittäin tärkeää, koska suuri osa niiden viennistä liittyy kaivos- tai maataloustuotteisiin, joilla on hyvin alhainen lisäarvo paikallisesti, mutta sitten kun niitä jalostetaan ja ne saavat lisäarvoa, niin silloin nämä maat pääsevät myös kehityksen tielle. Myönteistä tulosta tässä löytyi vähän kaikkialta, mutta niin helposti kuin ennen ei voida tätä keskivertovaikutusta nyt osoittaa, koska tässä takana on ongelma ainakin vähiten kehittyneiden maiden osalta markkinoille pääsy öö, kysymys. Markkinoille pääsy on niillä hankalampaa kuin muille kehitysmaille. Eli voidaan ilmaita sitä, että miten paljon lisää markkinoille pääsymahdollisuuksia nämä politiikat luovat verrattuna olemissa oleviin markkinoille pääsymahdollisuuksiin. Ja tässä tämä toinen kohta osoittaa, miten tämä vaikuttaa vähiten kehittyneisiin maihin. Ja niille markkinoille pääsy on 25 prosenttia korkeampaa siinä vaiheessa, kun nämä maat saavat siis tämän suositummusmarkkinoille pääsyn. E- eli eritoten köyhimmät kehitysmaat hyötyvät kaikista eniten ja nämä hyödyt sitten vielä toteutuvat varsin nopeassa tahdissa. No tässä olivat siis nämä tärkeimmät löydökset tutkimuksestamme. Ihan tiivistettynä vielä palaan samoihin aiheisiin, joita, joista puhuimme jo aikaisemminkin, eli Euroopan unionin äärimmäisen tärkeä vientikohde vähiten kehittyneille maille, mutta toisaalta meidän tuonti, tuonnistamme niiden osuus on äärimmäisen pieni, joten meidän ei pitäisi huolehtia, olla huolissamme tästä politiikasta. Ja sitten kun nämä maat saavat paremman kohtelun, niiden olemassa olevien tuotteiden vientimäärät kasvavat ja tämän lisäksi ne pystyvät myös ryhtymään viemään ö, uusia tuotteita, joita ne eivät vieneet ennen kuin olivat mukana tässä järjestelmässä. Ja vielä viimeiseksi sanoisin, että mitä enemmän käydään kauppaa ja viedään tai tuodaan tavaraa Euroopan unioniin, niin tämä liittyy myös köyhyyden vähenemiseen. Ja tässä on tällainen alaspäin virtausvaikutus sitten. Okay. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt otetaan vastaan puheenvuoroja kysymyksiä. Ehkä itse pari kysymystä ensin haluaisin esittää. Fontimi, hän mainitsitte hyviä esimerkkejä näistä kehittyneistä maista, jotka osoittavat näistä etuista, edusta, jotka puhuitte, sillä tässä on, mainittiin paljon lukuja eri maiden osalta, mutta toinen kysymykseni kuuluu siis, jos tarkkaan näitä lukuja, niin se on hyvin alhaisia määriä. Katsotaan, kuinka paljon nämä vähiten kehittyneet maat tässä ovat mukana. Heidän kauppansa ei on suuntaan hyvin alhaista, mutta mikä sen arvo sitten on? Sanotte, että suurin osa siitä kaupasta liittyy maataloustuotteisiin ja mineraaleihin, kivennäisiin aineisiin, mutta jos sitten lisäviennistä ei saada parempaa hintaa, niin hyötyvätkö nämä maat sitten taloudellisesti tuosta tuonnista? Elintarvikeasioissahan yksi ongelma on se, että ihmiset esimerkiksi tuovat paljon banaaneja, hedelmiä mutta tuottajat saavat vähemmän rahaa ja ehkä jos ajatellaan lukuja 10-15 vuotta sitten, joten mikä on tämän kaupan arvo, tämän viennin arvo tuolle maalle, jos ajatellaan näitä vähiten kehittyneitä maita, siinä, ovatko luvut siinä kasvaneet yhtä paljon kuin määrät siinä kysymykseni. Onko muilla kysymyksiä? Ignacio siellä ja sitten Maria Hoibus. Uh, yes, sir, I will be very... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti Ymmärrän täysin, että tämä on mahdollisuus ja että vienti kehitysmaista ja vähiten kehittyneistä maista lisääntyy, mutta minun huolenaiheeni ja kysymykseni liittyisi konkreettisiin etuihin näiden maiden kansalaisten kannalta. Minun huolenaiheeni on se, että meidän pitäisi voida ymmärtää, minkälaiset yritykset vievät enemmän Euroopan markkinoille, kun minua huolettaa, että monet tällaiset vie ja yritykset, jotka pyrkivät EU-markkinoille, ovat itse asiassa eurooppalaisia yrityksiä, jotka hyötyvät näistä sopimuksista, joita suomimme kehitysmaiden kanssa, jotta nämä yritykset voivat palata markkinoillemme – paremmin tuotantoehdoin. Eli haluaisin ymmärtää, onko konkreettista hyötyä näiden maiden omille kansalaisille, koska me näemme lähinnä, että köyhyys on siellä eri taloille vielä levinnyttä. Maria Hoipuri. Minä haluaisin liittää oman puheenvuoroni tuohon. Sanoitte vähemmän köyhyyttä. Miten mittaatte tämän BKT-läkö vai sillä, mitä paikan päällä siellä tapahtuu, kun BKT ei välttämättä osoita, mikä vaikutus on kansalaisiin. Eurooppalaiset yritykset, kuten tässä juuri kollega sanoi, ovat ehkä tässä mukana. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset paikan päällä eivät hyödy. Tämä minua kiinnostaisi. Ja sitten uskoakseni kaupan ja talouden kehityksen vastaisen taistelun yhteys ei ole automaattinen. Jos ajatellaan EUn kauppapolitiikkaa tällä hetkellä, niin eikö se toimi juuri päinvastaisesti, jos vapautamme edelleen näiden talouskumppanuussopimusten kautta, niin silloinhan tämä suosituimmuuspääsy markkinoille ei oikeastaan anna näille vähiten kehittyneille maille mitään uutta, koska sellainen tilanne on jo. Jos allekirjoitetaan nämä talouskumppanuussopimukset, pitäisi kai saada jotain lisää. Kuitenkin nyt vasta lahjana ikään kuin pitää avata omat markkinat meidän tuotteillemme. Eli tässä voi olla ihan päinvastainen kehitys kuin mitä ajettaisiin takaa, jos meiltä lähtee valtavasti vientiä sinne markkinoille – Vähän minua huolettaa myös se, että tilanne näissä maissa enemmänkin heikkenee eikä parane. Minusta tuntuu, että tämän markkinoille pääsyn ja suosituimmuusjärjestelmän kautta autetaan paremmin kuin vastavuoroisen markkinoiden avaamisen kautta. Toiseksi, jos ajatellaan minkälaisia kauppa- sopimuksia. Meillä on TTIP ja SETA-sopimukset esimerkiksi Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Luodaan tietyt standardit, mutta nämä maat eivät ole mukana luomassa näitä standardeja. Ja tämä on oikeastaan kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ristiröidässä. Siellähän tavoitteessa 17 puhutaan globaalista kumppanuudesta. Ja alakohta 10.1. Siinä vaaditaan suoraan edustusta – ja yhteispäätösoikeutta silloin, kun tehdään päätöksiä, jotka pyrkivät parantamaan talous- ja kauppatilannetta maailmanlaajuisesti. Eli tämähän on ristiriidassa oikeastaan tämän tavoitteen kanssa, jos suurissa kauppasopimuksissa teollistuneiden maiden kesken sovitaan nämä standardit, eivätkä kehitysmaat ole tässä työssä ollenkaan mukana. Tässä minun kommenttini, kiitos. Okay, I don't see any other. On, oh, Mr. Selvä. Anno, ah, siellä Görens, olkaa hyvä. Oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että tulin myöhässä. No, en tiedä. Kenties esitän kysymyksen, johon jo vastasittekin esityksessänne. Tuokaa se silloin esille. En halua tässä hukata kenenkään kokousaikaa, mutta kysymykseni liittyy normeihin. Me kaikki Euroopan unionissa tai ainakin melkein kaikki Euroopan parlamentissa ainakin, olemme sitä mieltä, että tässä tarvitaan äärimmäisen vaativia laatunormeja. Mitä vaativampia, vaativampia nämä normit ovat sisämarkkinoillemme, sitä vaikeampaa kehitysmaille on viedä tai tuoda tuotteita meidän markkinoillemme. Vuosien ajan jo tietyt maat, myös Euroopan unionissa, ovat investoineet varsin paljon rahaa siihen, että kehitysmaista toimivat viejät voisivat toimia hyvin. Onko näiden maiden ja niiden tuotannon sopeutuminen meidän maidemme vaatimuksiin ja normeihin, ovatko, onko tämä kehitys hyvällä tiellä? Mennäänkö tässä rinnakkain meidän omien markkinoidemme kehityksen kanssa? Oletteko te arvioineet tätä seikkaa? Ja sitten toinen kysymys liittyy suhteisiimme Yhdysvaltoihin. Mennäänkö tässä samaan suuntaan? Yhtäältä kritisoidaan normien mahdollista harmonisointia – Toisaalta moititaan taas tästä suuresta kauppa-alueesta, joka luodaan. Ja tästä tulee ikään kuin linnake, ja suojamuuri tuonne kehitysmaiden suuntaan. Joten tässä on nyt kaikki kaksi ö, seikkaa, joita on vaikea sovittaa yhteen, paitsi jos valtaisasti investoidaan kehitysmaiden tuotantojärjestelmän tai kehitysmaatkin lähtevät mukaan. Mitä tässä nyt sitten oikein voidaan tehdä? Okay, I'll ask professor to answer first, then if the commission... Professori ensin sitten, jos on vielä muuta lisättävää. Okay, so I'll take the question. Kiitos. Otan kysymykset sen järjestyksessä, kun estettiin. Eli yksi kysymys liittyy siihen, että mitkä ovat toiset hyödyt, jotka nämä maat saavat tästä. Nähdään suurempia volyymeja, mutta nämä maat saavat kovin siitä arvoa irti. Joten sanoisin, että kaiken kaikkiaan aina tarkastellaan viennin arvoa, eli sitten hinta kertaa määrä. Ja kaiken kaikkiaan tulot näille maille ovat lisääntyneet Tämä saattaa johtua siitä, että hinta on vakaa, mutta määrä lisääntyy, mutta tässä sanoisin, että no, sehän on loistavaa, että ainakin ne saavat lisää työllisyyttä näillä aloilla näissä maissa, joissa kärsitään alityöllistymisestä usein, joten tämä on hyvä asia, erinomainen. Jos määrä pysyy vakaana, stabiilina, niin sen myötä nämä maat saavat korkeampaa hintaa, mikä on myös loistavaa. Siinä on paljon välikäisiä välitoimijoita, ja näissä maissa saattaa maksaa alhaisempia tar- tariffeja, mikä olisi minusta myös hyvä. 7 prosenttia osoitin teille tämän LDC-maiden osalta EBAssa. Meneekö se siis näihin maihin korkeampana hintana tai korkeampana määränä, oli se kummin päin vain, niin se on hyvä asia. Sitten kysymys kuitenkin jää avoimeksi, että kuka saa tuo arvon. Ja toinen kysymys että mitkä ovat konkreettiset hyödyt, minkä tyyppiset yhtiöt ovat tämän taustalla, hyötyjen tausta, ketkä ne saavat. Ehdottomasti olen sitä mieltä, että EUn tavoitteen pitäisi olla se, että tämä raha päätyy ihmisille. Ja totta kai työnantajat, jotka saavat tätä rahaa, niin he ehkä saavat sen ensimmäiseksi käsiin, se saattavat pitää kaiken itsellään, mutta keskimäärin huomataan näissä maissa, että markkinat ovat melko kilpailukykyisiä, joten lyhyellä aikavälillä, jos EU laskee tariffeja, niin työnantajat saavat lisää lisää tuloja, mutta kaiken kaikkiaan markkinoillekin paranee, joten aikaisempi tutkimus tutki Afrikka-USA-sopimusta, sillä aikavälillä on paljon pidempi, ja huomataan nettomasti, että hyödyt näille maille johtavat siihen, että pääsivät varmin markkinoillekin, ja he näin ollen saavat enemmän tuloja sitten tuli toinen kysymys, miten mittaamme köyhyyttä? Onko kyseessä vain BKT-arvio? Ei ole. Eli tarkastelimme eri tutkimuksia, eri näyttöjä maiden tasolla. Siinä katsottiin sitä, että mikä osuus väestöstä elää alle Maailmanpankin köyhyysraja alapuolella ja huomasimme, että kun maa saa lisää markkinatuisuuksia EUlle, niin siinä tapauksessa kotitalouksien määrä, jotka ovat köyhdessä, laskee. Ja tämän lisäksi, kun tämä olisi tehtiin, huomattiin, että tämä on valtiotasoinen tulos, ei tuotekohtainen taso. Tiedämme siis kotitalouksen tilanteen, mutta maatasolla siis nämä maat saavat hyötyjä EU:ta, USAlta ja muilta kauppakumppaneilta ja yllättävää on se, että huomasimme, että tämä köyhyysfaktori oli suurempi, kun EU antoi näitä hyötyjä. Tämä osoittaa sen, minkä tyyppisiä tuotteita nämä maat vievät EU-hun, sillä ne tuovat paljon lisäarvoja, joten ihmiset voivat paremmin. Sitten sitten vielä kysymys, nämä hyödyt eivät kerry automaattisesti. Ja sitten oli kysymyksiä, jotka liittyivät siihen, että tekevätkö normit tilanteen vaikeammaksi näille maille, mutta minusta näyttö on päinvastaista. Standardit ovat äärimmäisen hyviä näille maille. Jos vie hyvin yksinkertaisia raakamateriaaleja, niin Saattaa olla, että laadusta ei ole paljon kilpailua ja maat voivat hyvin ilman standardeja, mutta heti kun tuotteet ovat vähän jalostuneempia ja kun niissä saadaan korkeampi hinta Euroopassa, niin sitten näiden maiden täytyy täyttää standardit. Mutta, ja oli meidän tilanteesta mikä tahansa, jos haluaa antaa tuotteita, lähettää tuotteita Carrefourille, niin pitää täyttää normit. Jos siellä on normeja, niin on paljon pienempää pientuottajille noissa maissa toimia ja päästä markkinoille ja lisätä iso määrää Euroopassa, joten näyttää siltä, että heti kun normit pannaan paikalleen, niin saattaa olla niin, että näillä yhtiöillä ja mailla on vaikeampaa hyötyä toiminnasta nopeasti, mutta pitkällä aikavälillä tämä on ainoa tapa, jolla ne ovat integroitua globaaleihin arvoketjuihin, joten nämä normit ja standardit ovat pitkällä välillä hyväksi. Sanoittekin on selvä tietyissä tapauksissa me pakotamme näitä normeja protektionista syystä, ja jotkut lobbaavat näiden asioiden edestä meitä huolestuttaa ovat muun muassa epäterveet elintarvikkeet. Sen takia meillä on tiukat normit, joiden myötä tuotteet eivät pääse markkinoillemme, mutta jos kyseessä on todellakin työterve- tai terveydenhuoltoon liittyviä normeja, niin on vaikea väittää, että tämä johtuisi mistään muusta. Sitten vielä. No, tämän, nämä neuvottelut USAn kanssa niin, eli että pakottaisimme näitä normeja. No vastaukseni on sama. Mikä tahansa standardi on parempi kuin ei mikään standardi tai normi, joten siltä osin me saattaa viivästyttää tilannetta noissa maissa, että miten ne pääsevät EU-markkinoille, mutta heti kun ne täyttävät normit, niin niiden tilanne on paljon parempi päästä entistäkin pidemmälle ja viedä enemmän näitä homogeenisia tuotteita. Luulakseni vastasin kaikkiin kysymyksiin, jos jotain jäi väliin, niin muistuttakaa. I think you covered them, Mr. Tai sitten kattaa kaikki sitten fronttiin, niin olkaa hyvä komission näkökulma. Niin pari seikkaa. Mielestäni vastaukset, jos laitatte toisen mikrofonin pois päältä. Niin Vastaukset olivat vallan selkeitä. Täydentäisin vain muutamaa seikkaa. Ensinnäkin, kuten professori aluksi sanoi, tässä tutkimuksessa oli kaksi osiota. Ensinnäkin arviointiin yhteyttä kauppajärjestelmien ja viennin tason arvon osalta, ja tässä saatiin selkeitä tuloksia, arvoja, jotka esitettiin. Ja sitten toinen osio liittyy siihen, miten viennin määrä vähentää köyhyyttä eri maissa. Toisen osion kohdalta saatiin myös tuloksia, jotka osoittivat, että kehitys on myönteistä, mutta tämä ei ole ainoa osatekijä, ja kylläkin. Joten maat, jotka vievät enemmän kehittyvät paremmin köyhyyden poistaminen sen osalta, jos mukaan liittyy myös hyvä hallinto ja niin edelleen. Toinen seikka, koko keskustelu, joka liittyy vähiten kehittyneiden maiden kohteluun ja keskustelut uusista kumppanuussopimuksista, on savattava, että kaikki paitsi aseet ja kaikki muut, jos ajatellaan – markkinoille pääsyä, täyttä markkinoille pääsyä, niin paljon enempää ei pystytä antamaan. Mutta se, mitä meidän pitäisi nyt pyrkiä tekemään yhdessä kehitysyhteistyössä, on auttaa vientikapasiteetin rakentamisessa ja sitten siinä, että voidaan vastata EU-standardeihin, joihin on hyvät syyt, terveyssyyt ja muut. Ja kun tämä on toteutunut, tämä on ehkä vaikeaa, kuten professori sanoi, mutta kun näihin standardeihin päästään, niin sitten saadaan myös lisäarvoa näihin tuoteketjuihin. Ja lopuksi vielä tästä kohdasta liittyen Yhdysvaltain sopimukseen. Se on hyvin kaukana tästä tutkimuksesta. Se on nyt myönnettävä. Se ei välttämättä ole huono asia, että on yhteiset standardit Yhdysvaltain kanssa, jos näin lopulta käy koska vähiten kehittyneet maat eivät pääse standardeja asettamaan maailmanlaajuisesti. Tässä mielessä se, että voidaan neuvotella standardeista kahden suuren markkinoiden kanssa, on varmasti parempi, jos yhtenäiset standardit on. Näin vaatimuksiin on helpompi vastata. Tässä minun kommenttini, kiitos. Täällä yksi kollega pyysi vielä puheenvuoroja sitten. No, ehkä voitte vastata vielä tämän nais Maria ja Ohibuhin kysymyksen hyvin nopeasti, sillä aika loppuu. Niin, kiitos. Halusin vielä oikeastaan, että en kritisoinut suinkaan sitä, että meillä on standardit. Hyvä asia, se on puolla niitä. Jos ajatellaan sosiaali- ja ympäristöstandardeja, niin olisi mukavampaa saada vielä sitovammat säännöt, myös ajatellen omia yrityksiämme, konserniamme. Mutta kritiikkini liittyy siihen, että me asetamme tietyt standardit ilman, että kyseiset maat pääsevät tähän työhön mukaan. Tämä on ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, kun tässä lähdöstä kumppanuudesta kyse. Sanoitte komission puolelta, että nämä maat eivät pääse standardeja kuitenkaan määrittelemään itse. No, se saattaa olla totta, mutta kumppanuuspohjalta meidän pitäisi kuitenkin katsoa, miten nämä standardit tulevaisuutta ajatellen luodaan. Tätä kritisoin siis sitä. Minä en suinkaan sanonut, että en halua standardeja. Joissain osin haluaisin vielä sitovammat ja täsmällisemmät jopa. Kiitos. Yes, thanks for, thanks for... Kiitoksia siitä, että selvensitte tämän. Niin, olen täydestä sydämestä yhtä mieltä teidän kanssanne. Jos me asetamme standardit, silloin maille on aina vain vaikeampaa täyttää nämä minä aina sanon, että jos Carrefour ö, asettaa standardit, niin ö, silloinhan Carrefour haluaa näiltä mailta tuonteja, jotta se saa siitä kustannushyötyä. Joitakin laatuja, toiminta, standardeja asetetaan näille maille ja toivotaan, että ne voivat täyttää ne. Toivon, että me voimme tällaista samantapaista lähestymistapaa seurata. Haluaisin vielä tuoda esille kaksi seikkaa, jotka unohdin, unohdin ja tämä on vastauksena edellisen aikaisempaan kysymykseen. Se markkinoille pääsy, joka EU-yritykselle tulee kehitysmaiden taholta, niin tämä saattaa olla tämä toinen puoli kolikoista. No, meillähän on muutama tutkimus tästä. Tässä on kysymys yksipuolisesta EU-politiikan muutoksesta. Ainut seikka, jota me työstimme, on se, että Eh, ne tapahtumat, joissa EU yksipuolisesti antoi markkinoille pääsyn eikä vaatinut mitään vasta lahjaksi tästä. Eli tämä on eri kuin nykyiset eh, monenväliset kauppaneuvottelut. Ja eräs eh, erityinen alue, jossa EU voi etääntyä näistä suositummusmääräyksistä niin EU voi helpottaa EU voi helpottaa todellakin kehitysmaiden EU-markkinoille pääsyä ilman, että se pyytää mitään tästä vastapalveluksena. Eräs seikka, joka tässä on tärkeää nyt ymmärtää, ja hieman tarkastelemmekin sitä, että miten on mahdollista, että näin nopeasti nämä tulokset nyt saadaan. Miten nämä vaikutukset tapahtuvat näin pian? Minusta tämä on hyvin myönteistä kehitystä. Monissa kehitysmaissa on paikallisia konsultointiyrityksiä, jotka ovat erittäin hyvin tietoisia EU- ja Yhdysvaltojen politiikasta. Kaksi vuotta sitten EU muutti GSP-järjestelmänsä ja kaikki paikalliset konsultointijärjestelmät ovat täysin tietoisia siitä ja ne auttavat paikallisia yrityksiä toimimaan. Joten kun täällä Euroopassa jotain muutamme, niin varsin paljon nämä paikallisyritykset saavat tukea voidakseen hyödyntää näitä muutoksia. Ja kunhan asetamme standardeja teollisuuden kanssa yhteistyössä niin, että yritykset voivat todella täyttää nämä standardit, niin paikalliset konsultointifirmat voivat myös auttaa tässä. Thank you, thank you very much. Kiitoksia kovasti professori ja kiitos Fontini. Jättä tänne vielä seuraavaa kohta varten vai? Niin seuraavaa kohta varten tai myöhempää kohta varten kyllä. Niin tämä on mielenki- tai hyödyllinen tutkimus. Tiedän, että on banaaniviljelijöitä, no jos on eri standardeja, supermarketilla on omat standardinsa, joten pienet banaanitilalliset Karibian merellä, heillä on eri normeja, eri standardeja eri kaupoille, sillä ne pyytävät eri standardeja, mikä on hyvin vaikeaa pientilallisille, joten se, että on yksi ainoa standardi, on, olisi heille hyväksi sen sijaan, että on 20 eri standardia eri supermarketeille. Näin on käymässä yhä enemmissä määrin maataloustuotteiden kohdalla. Näin tilanne on kehittynyt. Sanotaan, että jos haluatte päästä markkinoille, niin näin pitää tuottaa, mutta tämä on eri asia. Kiitos siis professori, että pääsitte paikalle. Oli hyväksi valiokunnallemme kuulla tästä ja muistamme tuollaisissa keskusteluissamme nämä kohdat. Kiitos. No niin, jatketaan kohtaan seitsemän. Käsitellään edelleen kauppa-asioita suositukset Euroopan komissiolle pallokauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin. TISA-pallokauppasopimus on monenvälinen sopimus, äh, joka alkoi huhtikuussa 2013. Neuvottelussa on 23 osapuolta, ne ovat VTOn jäseniä, kolmas osa on kehittyvistä maista. EU on tässä mukana ja näin ollen nämä maat vastaavat 70 prosenttia maailman palvelukaupasta Nämä neuvottelut ovat VTOn toimiva... No siis ne eivät kuulu VTOn toimivaltaan, mutta ne käsitellään sen alaisuudessa. Joten puheenvuoron saa nyt valmistelija Lola Sanchez Caldente, joka esittelee tämän lausuntonsa valiokunnan. Sitten kuullaan varjoistelijoita. Lola, ole hyvä. Muchas gracias, Linda. Kiitoksia, Linda. No niin, on tärkeää jälleen kerran korostaa sitä, miten Euroopan unionin kauppa- ja investointipolitiikka vaikuttavat kehityspolitiikkaan, koska niillä on suora vaikutus kehitysmaihin. Tämän vuoksi on välttämätöntä varmistaa myös EUn kehityspolitiikan johdonmukaisuus ja taata se, että kauppapolitiikkamme ei ole ristiriidassa eritotenkaan tänä päivänä YK on äskettäin hyväksytyn kestävän kehityksen ohjelman kanssa. Kun tarkastellaan tätä tisää tästä näkökulmasta, niin seuraavat seikat ovat tärkeitä korostaa. Ensinnäkin Euroopan unionin komission täytyy parantaa avoimuutta ja tämän sopimuksen neuvotteluissa demokraattista tilivelvollisuutta, koska mielestämme on häpeällistä, että suurin osa tiedosta, jota saamme, saadaan Wikileaksin kautta eikä komission kautta. On hyvin vaikea mitään mielipidettä muodostaa tällaista sopimuksesta, jonka osalta me saamme suurimman osan tiedon tiedosta Wikileaksin vuotojen kautta. Sitten täytyy ottaa huomioon myös ne yhteisöt, jotka tavalla tai toisella, joihin tämä sopimus vaikuttaa. Ja nyt vaikka ammattiyhdistysliikettä ja kansalaisjärjestöjä, kehitysmaiden erilaisia järjestöjä. Meidän täytyy välttää sitä, että tällaiset makro, kaupalliset makrosopimukset jättävät täysin huomiotta kansainväliset foorumit ja niiden määräykset. Euroopan unionin pitäisi näitä monenvälisiä foorumeja edistää. Siellähän kehitysmaat ovat asianmukaisesti edustettuina, eivätkä jätettyinä aivan sivuraiteille. Ja sitten kun mietitään tämän tyyppisiä sopimuksia, niin nämähän edustavat vain tiettyjen tahojen etuja ja tässä pahennetaan entisestään eri maiden välisiä kaupallisia kaupallista epäsymmetrisyyttä. Sitten vielä eräs seikka. Tämän tyyppisten sopimusten ei pitäisi olla väline julkisten palvelujen yksityistämiselle eikä julkisten hankintojen vapauttamiselle. Näin ollen Euroopan komission pitäisi kunnioittaa kehitysmaiden parlamenttien ja hallitusten poliittista liikkumavaraa niin, että ne voivat tehdä autonomisia päätöksiä ja voivat tätä kautta taata esimerkiksi ihmisoikeus ja työoikeus ja ympäristöstandardien täyttämiseen. Ja tässä mielessä me olemmekin panneet merkille sen, että Uruguay on päättänyt vetäytyä pois näistä neuvotteluista, koska sen mielestä tämä sopimus asettaa suureen vaaraan maan strategiset sektorit ja esimerkiksi ympäristö- ja työlainsäädännön. Ja viimeisemmän, vaan ei vähäisempänä me on välttämätöntä, että komissio tarkastelee niitä vaikutuksia, joita tällä sopimuksella voi olla tasa-arvokysymyksiin ja naisten voimannuttamiseen Tämän vuoksi me toivomme, että suurin osa ryhmistä suhtautuu myönteisesti tähän lähestymistapaan, koska se meidän mielestämme on erittäin järkevä. Kiitos. Kiitos. Nyt sitten että Venta. Vastapuheenvuorossa sitten Fonsulikka. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Minä puhun eh, herrastyöiden nimissä. Hän on meidän varjoesittelijämme ryhmästämme tämän lausunnon osalta ja haluaisin aluksi pyytää anteeksi sitä, että hän ei päässyt tänne paikalle hän käymään henkilökohtaisesti keskustelua tästä lausunnosta ja siihen liittyvistä kysymistä. EPP-ryhmä on sitä mieltä, että Deve valiokunnan lausunto on äärimmäisen tärkeä, koska sillä tulee olemaan globaali vaikutus myös ja vaikutus myös kehitysmaihin. Me olemme yhtä mieltä mietinnön kanssa siitä, että tässä täytyy kunnioittaa politiikan johdonmukaisuutta kehityspolitiikan osalta, niin kuin kaikessa Euroopan unionin politiikassa. Täytyy varmistaa se, että EUn politiikka antaa oman panoksensa kestävälle kehitykselle työpaikkojen luomiselle kehitysmaissa. Tässä mielessä olemme iloisia komission asiakirjasta, jossa puhutaan kestävämmästä ja vastuullisemmasta teollisuuspolitiikasta politiikan täytyy olla tehokkaampaa, toimivampaa ja avoimempaa, ja siinä ei oteta huomioon pelkästään meidän etujamme, vaan myös arvomme. Toisaalta me EPPmme EPPnä emme voi olla yhtä mieltä eh, esittelijän kanssa siitä, että tämä sopimus pitäisi hylätä, koska tuo, tuo kaupan ja palvelujen vapauttaminen hyödyttää niin Euroopan unionia kuin kehitysmaitakin. Palvelut ovat tärkeää ja aina vain kasvava osa eh, tuotantoa ja työllisyyttä. Nämä palvelut edustavat nyt 40-60 prosenttia niin tuotantoa kuin työllisyyttäkin kehitysmaissa. Ja uusi IT-teknologia myös vie rajat ylittävästi näitä palveluja kauppaan. Meidän täytyy ottaa huomioon tässä kauppasopimuksessa tämä uusi todellisuus, kun ajatellaan kaupan ja palvelujen vapauttamista. Tällä tulee olemaan suuria globaaleja hyötyjä ennen kaikkea kehitysmaille. Varjoesittelijät haluaisi korostaa sitä, että EPP-ryhmä vahvasti edelleen on sitoutunut monenvälisiin ratkaisuihin VTOn määräysten mukaisesti. Ja tämä pitäisi myös mainita tässä lausunnossa. Tisan tarkoituksena on edistää kiittää Dohan kehitysagendan jämähtäneitä monenvälisiä neuvotteluja niiden maiden välillä, jotka haluavat jatkaa neuvotteluja kaupan ja palveluiden vapauttamisesta. Ja, ja EPP toivottaa tervetulleeksi minkä tahansa sellaisen VTO-jäsenen, joka jakaa nämä tavoitteet ja tällainen jäsen voi liittyä myöhemmin tähän sopimukseen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että nämä, näiden TISAS-määräysten täytyy olla yhteensopivia VTO-sääntöjen mukaan kanssa. TISA voi tulevaisuudessa toimia monenvälisen sopimuksen pohjana. EPPn varjoesittelijä on sitä mieltä, että me tarvitsemme DV-valiokunnassa tasapainotetumpaa lähestymistapaa kuin mikä tällä hetkellä on tässä ensimmäisessä lausuntoluonnoksessa. Ja meidän täytyy heijastaa siinä niin hyötyjä kuin tämän sopimuksen mahdollisia vaarojakin kehitysmaille. Meidän mielestämme täytyy tässä ottaa nyt rakentava lähestymistapa tähän kysymykseen, kun annamme suosituksiamme neuvottelijoillemme siitä, millä tavalla voidaan maksimalisoida hyödyt ja minimalisoida mahdolliset riskit kehitysmaille. Pelkästään lähestymistapa, jossa joko hyväksytään tai hylätään tämä sopimus ideologiselta pohjalta, ei toimi. EPPn tarkistukset menevät ennen kaikkea tähän suuntaan, että otetaan rakentava lähestymistapa ja pyydetään, halutaan antaa konkreettisia ohjeita neuvotteluille, neuvottelijoille ja olemme varmeja siitä, että neuvotteluvaiheessa voidaan löytää kaikkia tai ainakin enemmistöä tyydyttäviä ratkaisuja. Kiitos siinä. Eri kantan sitten edustaja Frontsuliikka. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvon kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minun pitää sanoa, että on monia seikkoja tässä kollegamme lausunnossa, josta olen samaa mieltä, mutta yleisesti ottaen haluaisin kertoa teille, että minusta olisi parempi, että suhtauduttaisiin myönteisemmin näihin neuvotteluihin. Minusta on hyvä, että lisätään avoimuutta ja demokraattista vastuuvelvollisuutta. Se on minusta hyvin tervetullutta ottaen huomioon, että salaiset neuvottelut tuovat mukanaan huolenaiheita, ihmisten mieliin ja äh, saavat aika väärtä tietoa. Ihmisillä on oikeus tietää, mitkä yhteiskunnan sektorit tulevat olemaan mukana ja mihin TISA tulee vaikuttamaan ja mihin TISA ei tule vaikuttamaan. TISAan pitäisi kuulla kansainvälisiä elimiä niin paljon kuin mahdollista, sisällyttää siihen myös kehittyvät maat. Meidän pitää kiinnittää huomiota potentiaalisiin vaikutuksiin, jotka tällä sopimuksella on kehittyviin maihin ovat ne sitten nyt mukana tai tulevat ne mukaan myöhemmin näihin sopimuksiin. Tämä on meidän vastuumme politiikkakoherenssin nimessä. Oma taloudellinen vaaroitemme ei saa heikentää muiden maiden tilannetta, erityisesti jos ajatellaan kehittyviä maita. Vaikutusten arviointi näistä kysymyksistä olisi tervetullut. Meidän pitää vahvistaa julkisten palveluiden suojaa sulkemalla ne tisan ulkopuolelle ja katsoa, että miten TISA voisi vaikuttaa erityisesti naisiin. TISA on tärkeä mahdollisuus säännellä globaalisoitumista ja se voisi hyödyttää ihmisiä kaikkialla maapallolla, mutta nämä neuvottelut myös herättävät useita kysymyksiä ja huolenaiheita, johon pitää puuttua täysin, jotta varmistetaan, että lopullinen sopimus saa tukensa suurelta enemmistöltä parlamentissa ja ihmistenkin parista. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten edustaja Görens Alde. Oui, merci, madame la présidente. Euh, <clears throat> madame... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä Rova Sanchez. Te esititte meille tiettyjä ehdotuksia ja suosituksia. No hyvä. Korostatte sitä yhteyttä, joka on kauppapolitiikalla ja kehityspolitiikalla. Se on aivan ihmisellä yhteys. Minua tässä nyt kiinnostaa kysymys siitä, missä määrin on otettu huomioon kehitysmaiden tarpeet näistä, tässä Onko niitä kuultu muodollisesti tai edes epävirallisesti? Onko kansalaisyhteiskunta kehitysmaissa? Öö, onko sitä kuultu kotonun sopimuksen mukaisesti? Onko kyse, kyseessä olevia parlamentteja kuultu? tai komissio, joka nyt on yksi osallistuja tässä neuvotteluissa, niin millä tavalla se on toiminut kehitysmaiden suuntaan? Koska jos tässä nyt halutaan toimia hyvin, jos halutaan toimia johdonmukaisella tavalla eh, niin ulkoasiapolitiikassa, niin kyllä jollakin tavalla näitä tasoja, tahoja täytyy kuulla. Mitä metodia tässä nyt sitten sovelletaan niin, että saadaan selville näiden maiden toiveet ja tarpeet? konsultoidit ovat meitä monenlaisissa asioissa palvelleet maailmanlaajuisesti ja vähemmän maailmanlaajuisesti. Minä haluaisin, että tässä kyseessä olevat kolmannet maat voisivat myös ilmaista oman kantansa. Tämän tyyppisessä keskustelussa pitäisi pystyä kuulemaan – esimerkiksi AKT-maiden asiantuntijaa ja muidenkin maaryhmien asiantuntijoita, niin että voidaan olla varmoja siitä, että nämä kaksi ulkoasian politiikassa sovellettavaa järjestelmää ja niiden osapuolet voisivat olla sitten yhtä mieltä asioista. Tämä on yksi näistä puutteista siinä, millä sen suhteen, miten tätä asiaa lähestymme. Rova Sanchez on tehnyt oikein hyvää työtä. Minä en tässä kritisoi häntä, vaan minä pohdin nyt sitä, millä tavalla on oikein lähestytty ja aiotaan tulevaisuudessa lähestyä tätä kysymystä. Ehkä voimme keskustella tästä koordinaattoreiden parissa enemmänkin kuin valiokunnassa. No niin, nyt sitten edustaja Lyke, ECR-ryhmä. Yeah, vielen Dank, Kiitos paljon puheenjohtaja, puhun Saksaa. Minun arvioni tähän lausuntoon liittyen värittyy siitä, että ECRn kanta on erilainen kuin vasemmiston. Olen edeltävien puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että Tisaan pitäisi suhtautua avoimemmin ja myönteisemmin kuin mitä tässä luonnoksessa kehitysvaliokunnan lausunnoksi. Tässä luonnoksessa lisäksi asia, johon suhtaudun kriittisesti, sisältää hyvin yleisiä lausumia TISasta, palvelukappasopimuksesta ja ainoastaan harvoin tematisoi kehityspoliittisia kysymyksiä, vaikka meidän tulisi keskittyä siihen, mitä me voimme kehitysvaliokuntana sanoa palvelukauppasopimuksesta, eikä esittää yleisiä kommentteja siitä, ovatko vapaakauppasopimukset tai palvelukauppasopimukset ylipäätään tervetulleita jäin kaipaamaan vähän sitä, ettei pohdita sitä ongelmaa, että palvelukauppasopimus osallistaa ainoastaan harvat kehitysmaat. Mitkä oikein köyhät maat eivät pääse mukaan, jotkut keskitulon maat enemmän pääsevät mukaan. Muuten keskitytään kovasti kehittyneeseen maailmaan. Minusta meidän tulisi kehottaa komissiota – ja jäsenvaltioita, jotka ovat nyt neuvottelupöydän ääressä kannustamaan kehitysmaita osallistumaan näihin neuvotteluihin ja tulemaan sopimuksen allekirjoittajiksi. Siinä mielessä EPP-ryhmän varjoesittelijän kannan kanssa olen samaa mieltä, että periaatteessa monenkeskinen lähestymistapa tapa on se, johon tässä tulisi pyrkiä. Mielestäni tähän ei tarvita välttämättä nyt VTOta, vaan kaiken kaikkiaan olisi hyväksi, että saadaan monia osallistuvia maita mukaan, erityisesti kehitysvaliokunnan tehtävä olisi painottaa kehitysmaiden osallistumista. Lisäksi mielestäni olisi tärkeää se, että lausunnossa myös viitat vastattaisiin siihen, miten erityisen tärkeää palveluilla käytävä kauppa voi olla kehitysmaille. Haluaisin puhua ajatuspalveluista, joihin ei viitata ylipäätään tässä lausunnossa. Tässä on kovasti vajetta kehitysmaissa, joten pitäisi nähdä myönteisenä se, jos voitaisiin käydä kauppaa rahoituspalveluille, jos niitä voitaisiin tuoda. Tiedämme, että monesti jäsenval- anteeksi, kehitysmaissa ei saada investointeja sitä käyttää työpaikkoja luotua siksi, että rahoitusmarkkinat eivät ole kehittyneet. Ainakin osittain tilannetta tasoittaa se, että valtiot vapauttavat näitä markkinoita, mutta se tuskin yksin riittää. Kuten aikaisemmin on esitetty, myös kehitysmaiden on luotava pohja menestyksekkäille rahoituspalveluille. Ajattelen tässä eri erityisesti sitä, mitä mahdollisuuksia määritellä omistajuus kiinteistöjen ja maarekistereiden osalta. Ja että vahvistetaan näin oikeusvaltion periaatteita ja luodaan vakaat luottomarkkinat. Palvelukauppasopimuksen yhteydessä olisi nähtävä, että jos palvelukauppaa käydään kehitysmaiden suuntaan, kehitysmaiden on huolehdittava siitä, että rahoituspalvelut voivat siellä toimia, saavat hedelmällistä maaperää. Voisimme painottaa toistakin palvelun alaa, mutta aikaa ei ole paljon, mutta ohjelmistokehittelyn haluaisin ottaa tässä esiin monille kehittyneemmille maille. On syntynyt jo paljon vientimahdollisuuksia tässä, eli paljon kehityspotentiaalia on. Potentiaalia luoda työpaikkoja – taistella köyttä vastaan. Tämän tyyppisiä palveluitakin pitäisi pitää tärkeänä tällaisessa kehitysvaliokunnan lausunnossa. Niiden pitäisi olla näkyvällä paikalla, koska tässä syntyy uusia mahdollisuuksia kehitysmaille ja siinä mielessä osoitettaisiin myös palvelukauppasopimusten myönteisiä ulottuvuuksia – niille maille, jotka ovat neuvottelemassa ja lopulta tulevat allekirjoittamaan sopimuksen. Kiitos. Yeah, thank you. I just checked and... Kiitos, tarkistin. 23 maata on tässä, mutta ei vähiten kehittyneitä maita. Kahdeksan tästä keskitulon maata ja yksi alaisen tulon maa. Joten kyllä tässä tämä yläpää korostuu Meksiko, Turkki, Chile, Kolumbia, Latinalainen Amerikka pääasiassa, mutta ei siis LDC-maita ollenkaan tai alhaisen tulon maita. Selvä. Seuraava puhujamme listalla on Jordi Sebastia, Vihreät. Muchas gracias, señora. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ja kiitokset myös äh, lausunnonlaatijalle. Me olemme täysin yhtä mieltä hänen tekemänsä työn kanssa, joten ne tarkistukset, joita tulemme esittämään, esittämään. Toivoisin, että niitä ei ymmärrettäisi tällaisina muuttavina, vaan täydentävinä tekstiosina. Kun ajatellaan tätä TISA-sopimusta, kauppa- ja palvelusopimusta, sillä on aivan valtaisan vakava vaikutus kehitysmaiden, kehitysmaihin. Meidän täytyy huomioida, että näissä maissa 51 prosenttia talouden, talouden kapasiteetista perustuu palvelusektoriin. Sitä paitsi tämä on nouseva sektori, jolta naiset löytävät työpaikkoja toisin kuin muilta sektoreilta, jotka, joilla naiset ovat edelleen hyvin syrjässä, joten meidän täytyy ottaa huomioon tämä sektori ja sen uudistaminen. Ja jos siihen puututaan nyt väärällä tavalla, niin tämä saattaa luoda valtaisesti ongelmia, kun ajatellaan niitä nuoria, jotka yliopistoissa ja instituuteissansa opiskelevat ja saavat merkittävää koulutusta, joka on tärkeä maan kehityksen kannalta, niin nämä nuoret joutuvat lähtevän pois omista maistansa maihin, joissa kilpailukyky on parempi, jos tässä, tällä sopimuksella nyt yritetään tasapuolistaa työllisyysmahdollisuuksia ja tällä tavalla vietäisiin paljon kehitysmailta. Sitten täytyy ottaa huomioon esimerkiksi Dohan sopimus ja se, mitä TISA-sopimuksessa esitetään. Siinä kehitysmaiden suostumusasemat voivat poistua ja sitten täällä viitataan myös VTO ja sen erityismääräyksiin kehitysmaiden osalta se, että nämä kehitysmaat ansaitsevat erityisen ja eritetyn lähestymistavan, niin TISA-asiakirjassa tämä on täysin kadennut. Tämä johtaa globaaliin talouden epävakauden lisääntymiseen. Tämä on aivan taattu juttu, koska jäsenvaltiot ovat, tai, ja valtiot ovat äärimmäisen tärkeitä, kun halutaan taata kehitys. Aivan niin kuin lausunnon valmistelijakin sanoi, valmi, tämän valiokunnan täytyy erittäin vahvasti nyt puoltaa tässä neuvottelu- ja valmisteluvaiheessa kehitysmaiden asemaa ja varoittaa niistä ongelmista, joita kehitysmaille tulee, jos näillä kansainvälisillä sopimuksilla kaikki vapautetaan ja meidän täytyy tehdä työtä sen puolesta, että konkretisoidaan vielä nämä vaarat, joita näemme tässä kahdessa erityisen tärkeässä asiassa. Ensinnäkin kestävän kehityksen tavoitteiden täyttäminen ja toiseksi sitten sitten itsemääräämisoikeus. Ignacio Correa. Kiitos. Minäkin näin puhua espanjaa. Niin, minä haluaisin tässä espanjaksi puhua, jotta voin onnitella kollega Sanchezia tästä loistavasta työstä, jota hän on tehnyt. Minä olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä sanoit ja myös siitä, mitä kollega Sebastian tuossa totesi, koska mm, no, me tulemme myös esittämään pelkästään tällaisia täydennystarkistuksia tähän hyvin tehtyyn tekstiin. Meidän täytyy puhua näistä neuvotteluista. En usko, että voidaan ajatella niin, että tässä kaikkien näiden maiden elämä muutetaan neuvotteluilla, jotka on, jos ei ole mitään avoimuutta eikä mitään tilivelvollisuutta, vain monikansalliset yritykset tässä riipivät hyötyä, hyötyä näistä sopimuksista. Tässä ei millään tavalla suojella ja pidetä yllä niitä oikeuksia, joissa esimerkiksi, ja niitä oikeuksia, joita esimerkiksi työlainsäädännössä on saavutettu kehitysmaissa. Ei oteta myöskään huomioon paikallisviranomaisten, kansallisten viranomaisten suvereniteettia. Ja niin kuin Lolla sanoi, voimmeko me ajatella, että Euroopan unionina vetäydymme pois TISA-neuvottelusta niin kuin Uruguayn hallitus jo tekikin? koska jos ei muuteta sitä, millä tavalla näitä neuvotteluja nyt viedään eteenpäin, niin me voisimme ajatella, että lähetetään tässä hyvin vahva viesti. Ne päätökset, jotka vaikuttavat kansalaisten ja kansojen elämään, niin ei niitä voi tehdä pelkästään monikansallisissa yrityksissä. Kiitos. Ei muita puheenvuoropyyntöjä, nyt komissio. Herra Juari Fagaties, kauppapääosasto, haluatteko vastata? Kiitos. Kiitos ja kiitos kovasti näistä kommenteista tänään. Muutama selvennys. Ensinnäkin avoimuus. Euroopan parlamentti saa jatkuvasti kaikki asiakirjat, jotka liittyvät näihin neuvotteluihin. Ja kun sanon kaikki asiakirjat, tarkoitan todellakin jok ikistä asiakirjaa. Ovat Intan valiokunta saa kaikki ehdotukset, jotka ei ole tehnyt, mutta myös kaikki TISA-kumppanit ovat tehneet. Neuvottelun alusta asti on ollut siis näin. Tämä pätee kaikkiin asiakirjoihin kaikissa alaluvuissa ennen ja jälkeen neuvottelukierroksia, joten intavaliokunta pystyy jäljittämään kaikki muokkaukset näissä eri kannoissa, kun niitä tehdään. Tämän lisäksi EU on julkaissut nettisivuillaan, siis komissio verkkosivuillaan on julkaissut omat tietonsa, joten ei ole väärinkäsityksiä tältä osin. Se, että mitä komissio tässä ehdottaa, olemme julkaisseet, neuvosto on siis julkaissut sen neuvottelumandaattinsa, joka on annettu komissiolle. Tämä tehtiin komission pyynnöstä. Lisäksi verkkosivuilla saavilla komission ehdotukset neuvotteluissa. Ja viime kerroksen jälkeen on myös laadittu kertomus, joka on saatavilla kaikille. Siinä kuvaillaan edistys, joka on tehty Tiisassa, joten avoimuuskysymyksiä tehdään paljon. Käymme vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa Euroopassa säännöllisesti joka vuosi kolme, neljän kuukauden välein tapaamme heitä ja meillä on avoimien ovien politiikkaa. Kaikki kansalaiset ovat tervetulleita keskustelemaan näistä asioista muun muassa sitten substanssisisältöä, teemmekö mitään, mikä pakottaisi yksityistämistä tai sääntelyn purkua, jos ajatellaan julkisia palveluita, emme. Sopimuksessa tunnistettaisiin oikeus säännellä tekstissä ja siinä viitattaisiin oikeuteen säännellä ei syrjivällä tavalla, joten oli kyse sitten ympäristönormista tai mistä tahansa muusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki osallistujat tai osapuolet voivat suojella intressejään, ja tämä on kaikki yhteen sopivaa sopimuksen kanssa. Tämä pätee siis ympäristönormeihin, kauppanormeihin ja muuta. Ja mitä näihin normeihin tulee, niin EU on varauma tästä. Se, siitä voitte lukea lisää verkkosivuilla sen myötä EU on varauma näihin työnormeihin, mukaan lukien minimipalkkaa tai muut standardit, jotka liittyvät muun muassa testneuvotteluihin ja sopimuksiin. Onko mitään julkisista palveluista sanottuna? No ei mitään sopimuksessa ole sellaista, että se pakottaisi sitä, että yksityistettäisiin mitään julkisia palveluita – ja siinä ei myöskään estetä uudelleen kunnallistamista tai kansallistamista minkään palvelun osalta. Tämä on siis selvää. Meillä on varauma tästäkin ja sitäkin voitte lukea lisää verkkosivuillamme. Ja tämä on samalla kuin kaikissa muissa aikaisemmissa sopimuksissa sen mukaan. Voimme säilyttää monopolit millä tahansa hallituksen tasolla, missä tahansa palvelussa tämän myötä. Näin voidaan tehdä ja komission jäsenemme ja USAn edustaja Michael Froman pistivät julkisen lausuman tästä maaliskuussa 20. päivä. Tästäkin voitte lukea lisää komission verkkosivuilla sen mukaan. Siis TISassa ja TTIPissä ei ole mikään, joka estäisi osallistujia pitämästä palveluita julkisella tasolla tai sitä, että yksityistetty palvelu voitaisiin kansallistaa taas. Sitten gats säännöt miten varmistamme, että houkutellaan kehittyviä maita, ne on ryhmä kehittyviä maita mukana. Ensimmäinen Afri- ensimmäiset afrikkalaiset maat, Mauritius, joka liittyy neuvotteluihin viime kerroksella lokakuussa. Haluamme pitää oven avoinna. Näin on Tisassa. Pyrimme sama muitakin kehittyviä maita mukaan jatkossakin. Miten me teemme tämän? No, Yksi TISAn perusparametreista on se, että me käytämme näitä määritelmiä, soveltamisaloja ja perusparametreja GATSista. Miksi? No siksi, että voitaisinkin helpottaa, että muut maat voivat myös osallistua. Siis tämän myötä saadaan tarpeeksi maita mukaan, jotta tämä voidaan viedä lopulta VTOhon. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki VTO-osallistujat aikanaan hyötyisivät siitä, mitä osallistujat tekevät tällä hetkellä. Ja pidä unohtaa, että VTOssa, GATSissa monet osallistujat, no heidän, heillä on joko niitä, heillä ei ole ollenkaan sitoumuksia VTOssa tai hyvin vähän, ja he hyötyvät muun muassa EUn sitoumuksista, ja tämä tulee aikanaan tapahtumaan Tisankin kanssa. Kuka sitten edustaa kehittyviä maita neuvotteluissa, no he itse, no heidän hallituksensa. Mehän olemme kutsuneet kaikki kehittyneet maat Tisaan. Se on heidän suvereni oikeutensa, ja kun he ovat sitten mukana, niin hallitukset osallistuvat neuvotteluihin. Sisäisesti, miten he sitten määrittelevät omat neuvottelukantansa, on heidän käsissään. Se on jokaisen osallistujan suvereni oikeus. Emme voi kuvailla kaikkia neuvotteluissa, miten kukin osallistuja määrittelee oman neuvottelukantansa. Kiitoksia. Okay, we are getting very short time. Aika on loppumassa, mutta Charles, yksi minuutti. Yksi kysymys. Mihin artiklaan perustetaan näiden sopimusten aloittaminen, koska kauppakumppanuussopimus neuvottelut pitäisi olla artikla 24 pohjalta. Minä esitän tämän kysymyksen, koska tässä liittyy ongelma katsopimuksen artiklan 24 ja sen soveltamiseen, koska se juontaa juurensa sinne ajalle, jolloin kehitysmaat eivät osallistuneet vielä maailman kauppaan, joten tämä artikla, joka selkeästi määrittelee suhteita niiden valtioiden välillä, jotka ovat kehitysasteeltaan samalla tasolla. Tänä päivänä meillä on kuitenkin erittäin suuri eriytyminen kehitystasoissa, kun ajatellaan kehittyneitä ja vielä kehittyviä maita. Jos tänä päivänä neuvottelut perustetaan sellaisen artiklan varaan, jo, jossa näitä valtioita käsiteltäisiin homogeenisinä, samantyyppisinä kumppaneina, niin silloin todellisuus on kuitenkin hyvin erilainen. Meillä on hyvin erilaisia valtioita tässä mukana ja tätä täytyy kyllä kyseenalaistaa. Minä vain esitäisin kysymyksen siitä, että käsittelemmekö me tätä nimenomaista erityistä kysymystä riittävästi, kun ajatellaan kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden välisiä suhteita. Mielestäni GATT-sopimusta ei luotu ratkaisemaan ongelmia teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välillä. No, jos nyt katsotaan luettelo siitä, ketkä ovat tässä mukana, kahdeksan keskitulomaata ja yksi alhaisen tulomaa, ei yhtään LDC-maata. Mutta nyt komissiolle puheenvuoro vielä. Merci. Kiitos. No, meillä oli erityistä GATS-artiklaa mielessä näissä neuvotteluissa, jota käydään VTOssa siis. Neuvottelut voivat alkaa milloin tahansa ja jos ajatellaan Katsin artikla, niin sitä, tässä ei ole erityistä artikla mielessä, mutta artiklassa, Gatsissa on artikla 5, joka vastaa artikla 24 Gatissa sen, että VTOn jäsenet voivat solmia sopimuksia, jotka jos täyttävät tiettyjä ehtoja, eivät ole sovellettavissa tai ne eivät aseta mitään ehtoja kaikille VTO-jäsenille. Samahan tehdään EU-ssa. Jos ajatellaan esimerkiksi, miten liberalisoidaan kauppapolitiikkaa sisäisesti EU:ssa, se ei ole siis täytäntöpanemissa kaikissa VTO-maissa artiklan 5 mukaan katsissa. Ja sitten jos ajatellaan eri tisamaiden sitomuksia tähän mennessä, niiden eri kannat, niistä on tietoa Intavalikunta saa siitä tietoa muun muassa. Tämä kaikki osoittaa tietynlaista e- merkittävää epäsymmetriaa, johon pitää puuttua eri TISan jäsenissä. Eli EUn tarjous on meistä paljon avoimempi. Se tarjoaa enemmän avautumista muille kumppaneille kuin jos ajatellaan Perun tai Turkin tarjousta. Ja tämä vastaustaan sitä, että EU on maa, no tai kauppakumppani, joka on hyvin kehittynyt ja avoin. Ja se on valmis avautumaan kaupallisesti paljon laajemmin kuin mitä muut valtiot ovat valinneet itse. On kehittyviä maita kuten Chile, jotka ovat valinneet toisen tien. Ne tarjoavat paljon liberalisoitumista, paljon avautumista kilpailulle, ulkomaisille kilpailulle. Kun puhun tästä avautumisesta, en tarkoita liberalatumista sääntelyn purkuna. Kaikilla on oikeus säännellä eri sektoreita sopivalla tavalla. Kuitenkaan tässä ei saa syrjiä ketään. Tisassa puhutaan siitä, että avaudutaan kansainväliselle kilpailulle. Se väitetään tämä tähän Keskustelu kesti pitempään kuin arvioitu, mutta tämä on tärkeä keskustelu. Määräaika jättämiselle on... Niin, ei pahoittelut Loa, vielä valmistelija. Panikoin tässä ajan kanssa, mutta nyt valmistelija takaisin sinulle. Kiitoksia Linda. Ihan muutama tarkennus vain tässä. Ensinnäkin lausunnossa kukaan ei sano, että TISA sinällään hylättäisiin, vaan sen lähestymistapa tällä tavalla se, että siinä äh, hylätään, jätetään täysin syrjään monenväliset sopimukset ja puhutaan myös julkisten palvelujen äh, yksityistämisestä. Me sanomme, että TISA on ikään kuin trampoliini, jolla tämä kaikki voidaan hoitaa. Ja kun me olemme DEVE-valiokunta, niin meidän täytyy ottaa huomioon kaikki kehitysmaat, ei vain ne, ei vain niitä, jotka neuvottelevat tässä, tästä sopimuksesta. Tisällä luodaan kansainväliset palvelukaupan strat, standardit ja tämä tulee välttämättä vaikuttamaan myös niihin kehitysmaihin, jotka jäävät TISAn ulkopuolelle. Niiden täytyy hyväksyä TISAn standardit, jos ne haluavat käydä kauppaa palvelujen alaan muun maailman kanssa. Ja se, että komissio nyt, komissiolta ei ole saatu tietoja, vaan Wikileaksilta tänne valiokuntaan, No, Suurin osa Euroopan kansalaisyhteiskunnastakin sanoo, että komissio vain tekee tässä propagandaa. Haluaisin kiittää kaikkia ryhmiä tuestanne ja ajatuksistanne. Olen kirjannut ne ylös ja odotan tarkistuksianne nyt luettavaksi. Toivon vain, että tämä valiokunnan lausunnosta tulee vahva ja tiukka niin, että kansainvälisen kaupan valiokunta kuulee se, koska Intavaliokuntaahan tämä aihe ei kiinnosta kovastikaan, mutta tämä on meidän työtämme. Kiitos. Määrätarkastus on 12. marraskuuta torstaina keskipäivällä. Kiitoksia. Siirrymme eteenpäin esityslistalla. Kohta kahdeksan. EUn vuotta 2015 koskeva kortimuskehityksen vaikuttavien poliitikkojen johdonmukaisuutta pahoittelut, sillä otimme myöhässä, mutta nyt ensimmäinen puhuja oli siis kadonnut, joten piti odottaa häntä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Olemme puhuneet kaupasta. Kaksi kohtaa siitä hyvin tärkeitä. Komissio on julkaissut raporttinsa. Niin pahoittelut, jos voisitte keskustella tässä ulkopuolella mieluummin, kiitos. Niin, komissio on julkaissut raporttinsa kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta ja me totta kai laadimme oman INI-raportin äänestimme tästä PCDstä, eli kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta. Komissio tekee näin joka toinen vuosi. Se on Lissabonin sopimuksen vaatimusten mukaista. Ja tämä on meille tärkeää valiokunnallemme, jos ajatellaan 2030 agendaa ja kestävän kehityksen tavoitteita. Yritämme siis yhdistää politiikkoja mukaan ja johdonmukaistaa niitä, jotta eivät ne mene päällekkäin tai vastakkain. Eli täällä on useita asiantuntijoita esittelemässä kantojaan ja sitten paikalla myös esittelemme herra Preda, joka saa puheenvuoron sen jälkeen, kun vieraat ovat päässeet ääneen. Ensinnäkin kolme puhujaa. Ensinnäkin Front, herra Frontini, kanssa puhumme aikaisemminkin. Hän siis on politiikan johdonmukaisuuden yksikön johtaja defco ja hän esittelee komission kertomuksen PCDstä – joka kattaa aikavälin, no en muista, 2013-2015, joten mitä puhetta puheenvuoron saa Gaspar Frontini, sitten sen jälkeen muut vieraspuhujat edustavat ajatushautomoa ja kansalaisjärjestö. Olkaa hyvä, Gaspar Frontini. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Kuinka pitkään olisitte puhunut? Seitsemän minuuttia, jos mahdollista. Sitten muut puhujat. Thank you. I will try to keep... Kiitos. Pyrin pitäytymään tuossa seitsemässä minuutissa. Hyvää iltapäivää jälleen niille, jotka tulivat ensimmäisen puheenvuoron jälkeen tänne. Minulla on iloinen asia, että voin olla täällä keskustelemassa kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta kanssa. Se on kaikkien ne on toimielinten vastuualaa ja uskon todella, että Euroopan parlamentilla on tässä keskeinen rooli. Kysymys on toisaalta hyvin tekninen, kun siinä on ymmärrettävä, osattava, tiedettävä monet tekniset yksityiskohdat. Mutta toisaalta tämä on hyvin poliittinen keskustelu, koska poliittisia valintoja on tehtävä niitä, on punnittava. Tämä on siis politiikkaa. Kaksi osaa, joiden on toimittava hyvin yhteen, jos edistystä halutaan saada aikaiseksi. Ihan lyhyesti tänään haluaisin ensinnäkin hiukan puhua siitä, mikä on kehityspolitiikan johdonmukaisuusajatus ja miten se on kehittynyt aiken kuluessa. Ja sitten lyhyesti puhuisin tämän kertomuksen keskeisimmistä osioista ja sitten pyrin kommentoimaan vähän tulevaisuutta, tulevia askeleita. Koko tämä kehityspolitiikan johdonmukaisuuskysymys on ihan tällaista tervettä maalaisjärkeä. Tavallaan halutaan johdonmukaisuutta, pyritään estämään ristiriidat ja pyritään luomaan synergiaa politiikkaan, jossa on yksi tavoite, nimittäin kehitysmaiden kehitysmaailman auttaminen. Liikkeelle lähdettiin 90-luvulla, jolloin puhuttiin avun tehokkuudesta. Silloin selvästi kävi ilmi, että jotkut politiikan alat, kuten kauppa, verotus tai maatalous, saisi, saattaisi vaikuttaa kehitysmaihin. Ja että avun, jotta se voisi olla tehokasta, on toimittava tietyllä poliittisella tuella, jonka on voitava olla tehokasta. Tästä syystä Euroopan unioni päätti että kehityspolitiikan johdonmukaisuus laitetaan Maastrichtin sopimukseen ja siitä se liittyy artiklaan 8 Lissabonin sopimuksessa nykyään. Siinä artiklassa sanotaan, että kun kehitellään lainsäädäntöä politiikan aloilla, jotka liittyvät tai voivat vaikuttaa kehitysmaihin, niin EU on otettava huomioon kehityspolitiikan tavoitteet – Tämä on siellä perustamissopimuksessa ja tämä on hyvin tärkeää, koska sellaisia maita on hyvin vähän, joilla olisi tällainen oikeudellinen velvoite. Käsittääkseni tällaista ei ole perustuslaissaan. Joten tämä on merkittävä väline, mutta tuo mukana myös suuren vastuun. Tiedän, että pidätte hyvin tärkeänä kehityspolitiikan johdonmukaisuutta pysyvä esittelijä, kolme päätöslausemaa ja nyt valmistelette uutta mietintöä. Ja me pyrimme ottamaan tässä työssä. Tämän konseptin hyväksymisen jälkeen komissio keskeisenä lainsäädännön esittäjänä on luonut välineitä, kuten vaikutusten arviointi, eri palveluyksiköiden kuuleminen, samoin yhteispisteiden verkosto komissiossa ja komission ulkopuolella. Haluaisin sanoa, että on aivan selvää, että politiikan johdonmukaisuus kysymyksissä kaikkea ei saada ihan sataprosenttisen kohdalle, mutta myönteistä kehitystä on tapahtunut. Jos ajatellaan vaikka maatalouspolitiikkaa, paikkaa. Nyt tilanne on paljon myönteisempi kehitysmaiden osalta kuin mitä oli aikaisemmin. Mitä tulee tukiin paikan päällä, tämä liittyy kaikki tuotantoon eikä ole niin kauppaa vääristävää. Jos ajatellaan maataloustuotteiden vientiä 90-luvulla, puhuttiin miljardeista vuonna 2010 miljoonissa. Ja nyt ei pystytä laskemaan, koska niitä ei enää ole. Ollaan nollassa. Samanlainen kehitys kauppapolitiikassa. Me juuri keskustelimme tunti sitten tästä aiheesta ja kauppapolitiikan vaikutuksista ketjusmaihin. Toinen tärkeä velvoite on se, että raportoidaan edistyksestä. Me olemme nyt kymmenen vuoden ajan, kymmenen vuoden välein edistyksestä tai edistyksen puutteesta. Ja nyt on jo hyväksytty viisi kertomusta. Tuorein on elokuulta. Ja tämä kertomus myös osoittaa myönteistä kehitystä, josta puhun lyhyesti, kun aika ei ole paljon. Yksi tärkeä asia on se, että on saatu parempi järjestelmä arvioida lainsäädäntöämme valmistelun alkuvaiheesta alkaen. Lähdetään liikkeelle vaikutusten arvioinnista, joka tarvitaan kaikkeen lainsäädäntöön. Paremman sääntelyn aloitteen kautta komissiolla on velvollisuus arvioida vaikutusta myös kehitysmaihin. Tämän lainsäädäntöön on lisätty tällainen poliittinen osio, jossa annetaan menetelmällisesti neuvoa siitä, miten tämä toteutetaan. Jokaisen yksikön on siis noudatettava tätä ehdotusta. Komission oma rakenne, komission jäsenten klusterit, joita koordinoivat varapuheenjohtajat, on osa tätä johdonmukaisuustyötä. Ja myöskin Edustustot ovat mukana tässä kehityspolitiikan johdonmukaisuustyössä. Olemme saaneet raportin kaikilta edustustoilta. Ei tämä sitä tarkoita, että kaikki menisi ihan mallikkaasti, vaan tiedämme, että parantamisen varaa on paljon. Parannuksia on tehtävä ja meidän niitä työstää. On katsottava, miten käytännössä vaikutusten arviointi toteutuu. Eli yksi asia on se, että toimitaan sääntöjen mukaan, mutta toinen asia on kuitenkin käytäntö. Mitä tapahtuu? Toivoisimme, että edustustos raportoisivat vuosittain tästä kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta. Haluaisimme myös ulkoisen arvioinnin johdonmukaisuustyöstä, jotta saataisiin ulkoinenkin käsitys siitä, miten voisimme parantaa työskentelytapojamme. Ja ehkä kaikkein tärkeintä tulevaisuutta ajatellen olisi se, että haluaisimme selkeästi politiikan johdonmukaisuuden 2030 agendalle. Meillä on tällä hetkellä hyvin erilainen lähestymistapa ja agenda, ja se on otettava huomioon kaikessa työssämme. Meidän on sitä täytäntöönpantava pantava ja politiikan johdonmukaisuuden kehityspolitiikassa pitäisi olla tässä keskeisessä roolissa. Kestävän kehityksen tavoitteisiin ei päästä ainoastaan avun kautta. Koko poliittinen työ on tässä tärkeää. Siksi tarvitaan poliittista johdonmukaisuutta. Lisäksi on erittäin hyvä, ajatella, että saataisiin mahdollisuus saada tämä konsepti myös kansainväliselle areenalle. Tätä konseptia on käytetty lähinnä Euroopassa, mutta muille kumppaneille pitäisi myös saada mahdollisuus saada tämä konsepti kehityspolitiikan johdonmukaisuudesta. Kansainväliselle areenalle siis. Ehkä ylitin hiukan seitsemän minuutin puheajan, joten päätän puheenvuoroni tähän. Halusin vain sanoa, että Suhtaudumme todella avoimesti totta kai yhteistyöhön teidän kanssanne tavalla, joka teistä olisi hyödyllinen. Tässä työssä kiitos. Kiitos, saitte hieman enemmän aikaa sillä on ensimmäistä kertaa, kun puhumme kehityspolitiikan ilmoituksesta tästä, tässä valiokunnassa ja parvissa, että on tärkeää, että komissio ehtii esitellä työtään. No niin, ensimmäinen ulkoinen puhujamme on Gert Laporte, joka on ECDPMn varajohtaja joka siis käsittelee näitä kehityspolitiikkakysymyksiä. Haluaisitteko esitellä järjestönne valiokunnallemme ensin? Minä olen työtänne ajatushautomalla vielä ei ole oppinut, mutta kerrotko työstä lisää? Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, meidän ECDBn riippumaton aivoriihi joka pohtii EUn ulkoisia suhteita ja se tyyppisiä asioita meitä tukee kymmenen jäsenvaltiota institutionaalisen rahaston kautta. Me olemme täysin riippumattomia EU-toimielimistä. Me teemme yhteistyötä niiden kanssa. Me olemme hyvin rakentava yhteiskumppani. Me teemme yhteistyötä myös Afrikan unionin kanssa ja ö, etelän kumppaneiden AKT ja muiden kanssa. Me kannustamme keskusteluun hyvin tähdellisestä kehityskysymyksistä. Ja herra Frontini selkeästi toikin esille sen merkityksen, joka on politiikan johdonmukaisuudella kehityskeskustelussa. Täytyy varmistaa se, että kehityspolitiikka kehitysmaissa on vapaata ja me emme omalla politiikallamme haittaa ja vahingoita kehitysmaiden politiikkaa. Ja tässä täytyy ajatella myös pitemmälle kuin perinteistä kehitysapua ja hyvän tekeväisyyttä. Tiedämme, että monissa jäsenvaltioissa käydään paljon keskustelua 0,7 prosentin rahoituksesta ja tämä on aivan oikeutettu huoli, mutta me samalla tiedämme myös sen, että kehitysapu, kehitysavulla ei muuteta maailmaa. Se antaa osittain oman panoksensa paremmalle kehitykselle, mutta se ei ole kokonaisvaltainen ratkaisu. Ja tämän vuoksi tarvitaan paljon johdonmukaisempaa politiikkaa omissa maissamme, mutta myös kehitysmaissa sen varmistamiseksi, että me voimme paremmin saada aikaiseksi kehitystä kaikille. Ja tätä mielestäni selkeästi korostettiinkin. Euroopan unionin on ehdottomasti johtajana, kun ajatellaan politiikan johdonmukaisuutta kehityskysymyksistä. Tämä johtuu siitä, että vierailen useissa monissakin maissa. Viime viikolla olin Koreassa ja DCD Koreassa on hyvin kaukana tästä keskustelusta myös sellaisissa maissa kuin Japani tai muissa globaaleissa pelaajamaissa. Siellä ei paljonkaan käydä keskustelua kehityspolitiikasta ja sen johdonmukaisuudesta. Ja tämän vuoksi meidän täytyisi todella tässä onnitella EUta ja OECDtä, jotka ovat todella johtoasemassa tässä keskustelussa. No mitä me olemme saavuttaneet? paljon enemmän on saatu aikaiseksi tietoisuutta. Suurimmassa osassa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on TCD-järjestelmät käynnissä. Mitä nämä järjestelmät tar- tarkoittavat? Siihen kuuluu kolme e, tärkeää rakennuspalikkaa. Ensinnäkin politiikka, e, poliittinen sitoutuminen. Ja suurin osa jäsenvaltioista niillä on nyt tämä käytössään. Ja toinen rakennuspalikka on sitten se, että meillä on institutionaalisia välineitä, mekanismeja, joilla voidaan hoitaa tätä kehityskeskustelua useissa eri jäsenvaltioissa. Tämä on myös sellainen saavutus, joka on saatu aikaiseksi viime vuosien aikana. Suurimmalla osalla EU-jäsenvaltioista on tällainen institutionaalinen koordinointiväline käytössä. Ja kolmas rakennusperuste on tietysti tämä tietopohja, tietoisuus. Tässä tarvitaan analyysejä, valvontamekanismeja, raportointivälineitä, politiikan arviointi välineitä ja tämänkin osalta olemme edistyneet paljon. Sanoisin, että tämä on erittäin tärkeä asia. Se on merkittävä sitten toinen merkittävä saavutus, ja tässä OECD astuu mukaan kuva, on vertaispaine. OECD DAC-komitea valmistelee monia asioita jäsenvaltioissakin, ja tässä todellakin vertaispaineella on, painostuksella on vahva merkitys ja kansalaisjärjestöyhteisöäkin täytyy kiittää tästä, koska se on jatkuvasti painostanut sen puolesta. Ja samoin voidaan kiittää myös aivoriihiä, koska niissä tehdään paljon vahvaa työtä, jotta voidaan analysoida kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja niin edelleen. Ja tässä on tehtykin useita tutkimuksia esimerkiksi valvontamekanismeista niin, että eri jäsenvaltioissa voitaisiin viedä oikean suuntaan PCD-mekanismeja. Me emme enää tässä pelkästään saarna käännytetyille, vaan yhä useammat, useammat ministeriöt ja maatkin ovat kiinnostuneita tästä asiasta. Uskon, että voimme astua vielä askeleen eteenpäin Herra Fronttiini toikin tämän jo esille viime syyskuussa. Tapahtui suuri muutos YK kokouksessa, jossa puhuttiin 2030 agendasta tai 2015 vuoden jälkeisestä agendasta. Tämä johtaa meidät aivan uudenlaiseen kehityskeskustelun nopeutusskenaarioon. Nyt en haluaisi niinkään puhua enää TSDstä, TCDstä, vaan PCSDstä kestävän kehityksen politiikan johdonmukaisuudesta. Tämä, tässä ei ole enää kysymys pohjois-etelä-agendasta. Pohjois, pohjoisempien maiden pitää muuttaa agendaansa niin, että ne eivät vaikeuta kehitysmaiden politiikkaa. Tällä uudella lähestymistavalla me katsomme universaalia johdonmukaisuutta ja universaalia politiikan täytäntöönpanoa. Ja tällä pitäisi, tämä Tämän pitäisi antaa oma panoksensa globaalin, globaalisti väestön hyvinvoinnille, mutta myös koko planeettamme hyvinvoinnille. Tämä on koko, tässä tämä ydin TCSTn agendassa. Tietysti hyvinvoivien valtioiden täytyy antaa oma panoksensa kehitysvaltioiden kehitykselle, mutta niiden täytyy myös asettaa, jos tarve vaatii vastuuta kehitysmaiden harteillekin. Tässäpä yksi esimerkki tässä. Meillä on yhteinen maatalouspolitiikka ja olen yhteismieltä, yhtä mieltä siitä, että tämän osalta on paljon edistystä saavutettukin. Mutta samalla täytyy myös toimia niin, että esimerkiksi Afrikan maat ottavat vastuuta kantaakseen yksityistämällä aktori, maataloussektoriinsa, Meillä on maputon julkilausumat monet Afrikan maat ovat sitoutuneet siihen, että ne käyttävät ainakin 10 prosenttia maatalouteensa, mutta hyvin harvat Afrikan maat ovat pystyneet toteuttamaan tätä tavoitetta, joten meidän täytyy hyvin selvästi tuoda esille se, että kestävän kehityksen politiikan johdonmukaisuus on kaikkien vastuulla, ei pelkästään pohjoinen etelä paradigmalla, vaan myös yleismaailmallisesti. Ja tässä saattaa rooli myös olla meidän maillamme täällä Euroopassa. Jos me haluamme kestävämmän maailman, niin meidän täytyy jotain täällä omalla tasollamme tehdä, että myös tämän saavuttamiseksi sisäisestikin täällä voitaisiin vielä paljon enemmän ponnistella esimerkiksi CO2-päästöjen osalta ja muutenkin. Johtopäätöksenä tässä sanoisin nyt, että olemme nyt siirtymässä kohti jotain hyvin jännittävää, vielä jännittävämpääkin kuin PSD tai PCSD mutta kuten tuossa komission edustajakin sanoi, tämä ei ole teknokraattinen keskustelu, vaan todellista poliittista keskustelua. Ja lopuksi vielä toteaisin eh, erään Einsteinin sanoin, että jossain vaiheessa politiikka on vaikeampaa kuin fysiikka. Ja koska PCD tai PCSD liittyy ennen kaikkea politiikkaan, niin meillä on vielä paljon vaikeuksia näiden kaikkien upeiden tavoitteidemme saavuttamiseksi. Kiitos. Thank you very much. Let's hope we've got some Einsteins. Kiitos. No niin, täällä on Einstein, varsinaisia politiikan Einsteineja kyllä, jotka pyrkivät ratkaisemaan näitä ongelmia. Nyt sitten ääneen pääsee Isabel Brachet, hän edustaa ActionAidia, mutta puhuu täällä Concordin puolesta. Ja no nyt on sitten kentän henkilö kertooko, että onko tilanne parantunut? Kuulimme, että EU on keskittynyt VCD, mutta onko, tilanne parantunut? Miltä tilanne näyttää teidän näkökulmastanne? Thank you. Thank you. Kiitoksia ensinnäkin. Kiitos kutsusta että Concord tuo puhumaan tänne kehityspolitiikan mukaisuudesta. Pari sanaa Concordista. Kyseessä on eurooppalainen kehitys, kansalaisjärjestöjen kattojärjestö. Meillä on foorumeja 28 jäsenvaltiossa. Kaiken kaikkiaan tuomme yhteen yli 2600 kansalaisjärjestöä ympäri Eurooppaa. Olen melko samaa mieltä aikaisempien puhujien kanssa ja aluksi sanoisin jopa, että se mitä huomaamme on, että on osa-alueita, joissa on ollut edistystä. Kehityspolitiikan johdonmukaisuuden näkökulmasta viimeisten vuosien aikana voisin mainita muutamankin esimerkiksi velvoite sille, että suurten eurooppalaisten yhteyden pitää raportoida ihmisoikeustilanteesta tai nämä puutavara-asetukset, jotka ovat velvoitteita, eli että puutavara, joka tuodaan Eurooppaan, se ei ole saanut johtaa metsäkatoon, se ei ole saanut vaikuttaa negatiivisesti näiden ihmisten eläimiin, jotka asuvat noissa metsissä. Sitten on yhteinen kalastuspolitiikka, jota on tarkistettu vuonna 2013 Siinä otetaan paremmin huomioon se, että kehittyvissä maissa monet ihmiset ovat riippuvaisia kalastuksesta. Ja viime aikoina totta kai sitten myös parlamentti ne on ollut tässä tärkeässä osassa. Eli tämä konfliktimineraali, asetus, no asia on vielä saatu päätökseen, mutta on äärimmäisen tärkeää. Jälleen kerran pyritään varmistamaan se, että nämä mineraalit, joita käytämme Euroopassa, eivät ö, heitä liek- tuulta liekkeihin näihin konflikteihin. Tämä on hyvin tärkeää Konkordille, tämä maakohtainen raportointi verotusasioissa. Siitä keskustellaan edelleenkin trilogeissa osana osakkeenomistajien oikeuksien direktiiviä, mutta toivottavasti päästään vielä maaliin. Miksi mainitsin nämä tapaukset? Haluaisin osoittaa, että kehityspolitiikan johdonmukaisuus ei ole vain hullu unelma. Concordissa vaan siitä on tulossa asia, joka voidaan toteuttaa, jos on poliittista tahtoa. Ja se on poliittinen kysymys. Concorde ei usko ainoastaan, että tämä on mahdollista. Uskomme, että on äärimmäisen tärkeää, että tämä saavutetaan ja välttämätöntä, sillä kohtaamamme haasteet ovat globaaleja. Emmekä voi vain sanoa, että kehittyvien maiden intressit eivät ole samat kuin Euroopan edut. Meillä kaikilla on intressejä me kaikki haluamme toimia tehokkaasti, jolla estetään ja pysäytetään ilmastonmuutos. Totta kai kehittyvien maiden ihmiset kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta, mutta loppujen lopuksi tämä on meidän kaikkien etu torjua ilmiötä. Meidän tulee kaikkien tukia porsareita, jotka sallivat kansainvälisten yhtiöiden verokierrot EU-ssa ja muuallakin. Voisin jatkaa vielä kestävästä elintarviketuotannosta ja muista. Meillä kaikilla kaikille on hyväksi, että saamme hyviä elintarvikkeita, jotka on tuttu kestävällä tavalla, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä näillä osa-alueilla. Haluaisin mainita muutaman muunkin osa-alueen, jossa tarvitaan vielä työtä. Olemme huomanneet, että näillä alueilla on ollut vähemmän edistystä. Yksi on EUn kauppa- ja investointipolitiikka. Keskustelitte siitä jo tänään aikaisemmin. Olemme sitä mieltä, niin kuin osa teistä täälläkin sanoi aikaisemmin, että ei voida laittaa vastakkain kilpailukyvyllisesti maita, joiden kehitystaso on erilainen. Kehittyvien maiden pitää saada sääntelytilaa, jotta voivat suojella haavoittuvaisia sektoreitaan ja suojella pientilallisia. Heidän pitää saada suojella teollisuuttaan. Ja totta kai, jos ajatellaan investointikysymyksiä, niin meillä on tämä ISDS-mekanismi, jota on kritisoitu paljon TTIPissä, mutta sitä voitaisiin kritisoida myös kehittyvien maiden kanssa tehtävissä sopimuksissa, ja se saa aika paljon vahinkoa, sillä siinä suojellaan investoijia, ja toisaalta siinä jätetään ihmiset eh, ilman valituskeinoja, erityisesti jos asuvat maissa, joissa ei ole riippumatonta tuomioistuinjärjestelmää eikä oikeusvaltioperiaatetta, joten olemme sitä mieltä, että No pitää osoittaa se, miten EU suhtautuu vakavasti PCD tämän myötä. Tuleva VTOn ministeri konferenssi Nairobissa ensi joulukuussa tulevan hyvä tilaisuus ilmaista tuki kehittyville maille ja heidän pyynnölle saada parempaa suojelua, jos ajatellaan tietysti maatalousmarkkinoita. Sitten ilmastonmuutos. Paljon muuta voitaisiin tehdä kehityspolitiikan johdonmukaisuuden näkökulmasta. Huomataan, että on paljon vääriä ratkaisuja, joita ehdotetaan, kuten ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet. parlamenttiin on ollut tässä tärkeässä osassa. Se on pyrkinyt rajoittamaan näiden biopolttoaineiden käyttöä Euroopassa siksi, että ne lisäävät elintarvikkeiden hintaa, jos ajatellaan köyhiä ihmisiä tietysti, ja ne voivat johtaa maan anastukseen. Ne vuonna 2020 jälkeen ovat tärkeässä osassa, ja ne, niillä voidaan lieventää, ilmastonmuutosta. Sitten lopuksi vielä aihealue, jossa uskomme, että paljon voitaisiin vielä tehdä EU-ssa ja sen toimielinten toimesta. Ei pitää varmistaa, että yksityinen sektori voidaan pitää vastuussa, kun, se, kun siellä rikotaan ihmisoikeuksia globaalissa etelässä. Fokus keskittyy vapaaehtoisiin lähestymistapoihin ja mistä on hyvin selvää, että tämä ei riitä. Haluaisin puhua myös tämän PSCDNSstä, mutta on samaa mieltä aikaisemman puhujan kanssa, että tämä on universaali kysymys. Sen myötä meidän pitää tarkastella politiikkoja, jossa suhtaudutaan positiivisesti köyhiin Euroopassa ja sen ulkopuolella, sillä tämä on universaali kehys. Ja nämä kestävän kehityksen tavoitteet, niin nyt neljä dimensiota, taloushallinnointi, ympäristö ynnä muut. Eli meidän pitää ottaa huomioon nämä kaikki neljä ulottuvuutta. Sitten vielä sananen tästä d eli kehitys. Kysymyksestä kehitys ei ole kasvua, kasvu ei ole kehitystä. Voi olla kasvua ja lisääntyvää tasa-arvoisuutta ja lisää kasvua, mutta lisää köyhiä myös eli D-kehitys. No, tämä liittyy ihmisoikeuksiin. Tämä oli meidän Concorden D tässä PSCDstä. Vielä pari sanaa muutamasta mekanismista, sillä muut puhet ovat maininneet ne jo. Haluaisin palata tähän vaikutusten arviointiin, sillä kyseessä on väline, jolla kansallisyhteiskunta ja järjestöt johon ne luottavat paljon ja olemme tukeneet sitä, että saataisiin lisää ennakko- ja jälkivaikutusten arviointeja. Kongor on julkaissut tutkimuksen, joka on tuossa salin ulkopuolella. Se liittyy tähän paremman sääntelyn pakettiin ja sen osiin, jotka liittyvät vaikutusten arviointiin muun muassa. Näistä välineistä voisi sanoa vielä lisääkin, mutta siis kaiken kaikkiaan ongelma piilee täytäntöönpanossa, mikä on haaste. Vielä yksi luku Concord Tanska on suorittanut tutkimuksen, se on tarkastellut mikä on vaikutusarvioinnin suhde, jotka katsovat vaikutuksia kehitysmaissa. Ja lopputulos oli 20 prosenttia vuonna 2013 ja 8 prosenttia vain 2014 vuonna, joten suunta on väärä. 8 prosenttia, no eli ei edes kymmenes osa, jossa tarkasteltaisiin kehitysmaita. Joten kyseessä on valtava haaste. Ja no vielä aivan aivan lyhyesti EUn valtuuskunnan matkan rooli. Arvostamme sitä, että pyritte, että katsomme eri maiden tilannetta ja miten politiikat vaikuttavat eri maihin ja näihin raportointeihin. Tiivistelmät on PCD-edistysraportissa, mitä arvostamme. Meillä ei ole vielä selvää, mikä on seuraava askel tässä mainitaan monia ongelmakohtia, mutta raportissa ei siltä, mikä voisi olla seuraava askel, jotta voitaisiin käsitellä niitä ongelmia, miten ne voitaisiin sisällyttää PCD-työhön tulossa. Kiitos. Okay, thank you, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Vieraspuhemme pääsivät ääneen, mutta nyt sitten edustaja Preda, voisitteko puhua viime vuosien tilanteesta? <clears throat> Merci infiniment, madame la. Kiitoksia kovasti, rova puheenjohtaja. Ja kiitokset myös äh, eri puheenvuoron käyttäjille erittäin mielenkiintoisista asioista, joita olette tuoneet esille tämän keskustelun ruokkimiseksi. Kaikki tämä on äärimmäisen tärkeää tietysti, kun ajatellaan päätöslauselmaamme, joka liittyy kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen. Haluaisin tietysti myös kiittää komissiota tästä merkittävästä kertomuksesta, jonka se esitteli elokuun alussa. Ja tämä kaksi kertaa vuodessa tuleva raportti, kuten sanoin, on äärimmäisen hyödyllinen väline. Yhtäältä siitä voidaan nähdä, missä ollaan menossa ja toisaalta se mahdollistaa sen, että me tiedämme, mitä vielä on tehtävää. Tämä raportti olisi vielä parempi, jos se olisi analyyttisempi. Eli siinä puhutaan kehityspolitiikan johdonmukaisuusmekanismin arvosta PCDllä on oma kieltämätön arvonsa, vaikka kehitys on ollutkin liian hidasta ja se etenee liian hitaasta. Ja sitten toinen seikka, joka mielestäni on tärkeää, on Euroopan unionin valtuuskunnan merkitys, kun on analysoitu kehityspolitiikan johdonmukaisuusmenetelmän vaikutusta Tämä työ on ollut äärimmäisen tärkeää. Se on hyötynyt suorista yhteyksistä kumppaneihimme. Sillä on voitu arvioida todellista vaikutusta politiikkaamme. Ja yhtä lailla valtuuskunnalla on globaali näkemys ulkoisten toimijamme kokonaisuudestamme tietyn alueen tai tietyn maan osalta. Joten tämä valtuuskunnan panos siitä täytyy tulla nyt järjestelmällistä ja mielestäni on välttämätöntä laajentaa tätä niin, että mahdollisimman suuri määrä valtuuskuntia voisi osallistua tähän toimintaan. PCDn täytyy olla pohdinnan aiheena kaikissa näissä valtuuskunnissa. Toinen seikka sitten liittyy tulevan riippumattoman ulkoistetun arvion tekemiseen PCDstä en millään tavalla aseta kyseenalaiseksi komission raporttia, mutta ulkoinen arviointi mahdollistaisi sen, että saataisiin enemmän painoarvoa ja uskottavuutta tälle raportille, jonka komissiokin, jota komissio tekee. Nyt haluaisin hieman puhua muutamista avainaiheista, joita haluaisin syveltää niin tässä raportissa kuin parlamentin kesku, keskustelussa. Ensinnäkin tämä PCDn käsite. Minun mielestäni keskustelu tästä on, antaa hyvän mahdollisuuden uudelleen pohtia tätä käsitettä ja sen ö, tärkeyttä. Onko PCD pelkästään eurooppalainen käsite? YKssa on keskusteltu kestävän kehityksen politiikan johdonmukaisuudesta tähän että me tiedämme, että PCD ei nähdä samalla tavalla kansainvälisellä tasolla. Pitäisikö tässä nyt yrittää universalisoida tämä e, vai Euroopan unionin sisällä tämä käsite myös määritellään e, toimijasta riippuen eri tavalla. Juristit eivät näe sitä samalla tavalla kuin taloustieteilijät tai diplomaatit. Ja näin on ollut jo pitkään. Näin olemme tarvitsemme tätä kehityspolitiikan johdonmukaisuuden käsitteen yhtenäistä tulkintaa. Meillä täytyy olla samat visiot ja samat tavoitteet tietystikin. Olen kuullut paljon täällä kysymyksiä jotka liittyvät käsitteeseen. Kun minä ajattelen että minä ajattelen tätä erityisklubia, näitä kaiken aloittajia, joilla on oma sanansa sanottavana – Täm, tässä on kysymys hyvin suljetusta ryhmästä. Kenties pitäisi siis pohtia sitä, että tätä klubia ikään kuin laajennettaisiin niin, että sinne pääsisivät helpommin eri toimijat mukaan niin Euroopan unionissa kuin kansainvälisellä tasollakin. Toinen seikka, jota haluaisin korostaa, on se, että me olemme nyt siirtyneet eteenpäin tästä asianmukaisten mekanismien laadintavaiheesta PCDlle, koska mekanismit ovat nyt olemassa. Meillä on vaikutusarviointi, meillä on koordinointimenetelmät, ulkoasian hallintoa varten luotuina. Samoin jäsenvaltioiden ministeriöissä näitä koordinointimenetelmiä on. Nyt kysymys on enää tahdosta. Täytyy käyttää enemmän ja paremmin näitä välineitä, koska tällä tavalla nämä ponnistelut, joita on tehty jo pitkään, vihdoinkin kantavat hedelmää. Euroopan unionin ulkoasiaan klubi, jota johtaa Rova Mogherini, on toiminut hyvin hyödyllisesti PCDn osalta. Tässä klubissa halutaan koordinoida tehokkaammin EUn kehityspolitiikkaa ulospäin ja halutaan antaa todellinen poliittinen ulottuvuus korkeimmalla mahdollisella tasolla PCDlle. Ja on erittäin tärkeää, että tämä dv valiokunta saisi tietoa tässä olisi käydä keskustelua itse Rova Mogherinin kanssa, eikö näin? Minun mielestäni kehityspolitiikan johdonmukaisuus liittyy suoraan siihen rooliin, jota EU haluaa täyttää kansainvälisellä näyttämällä, kun kyse on ulkoasian hallinnosta ja EUn globaalista lähestymistavasta. Tämä kokonaisvaltainen lähe, lähestymistava Tämän lähestymistavan filosofian lisäksi on mekanismi, joka toimii, eikä pelkästään toimi, vaan toimii hyvin EU-strategia on jo osoittanut toimivuutensa. On erittäin tärkeää mainita pcd yhteydessä se, mikä on myönteistä, ja puhua myös mekanismien koordinoinnista. Toisaalta ei pidä tyytyä pelkästään siihen, että käytetään mekanismia, vaan täytyy paremmin vielä määritellä nämä strategiasiirtymät eri jäsenvaltioissa. Mm, kuka hoitaa hommat ja missä olosuhteissa? Tässä muutamia asioita, jotka halusin tuoda esille. Minulla on muutama kysymys vielä tuossa paneelin osallistujille. Tiettyihin asioihin on täällä jo puututtukin, mutta esitän muutaman kysymyksen nyt. Kenties ensin yksi kysymys kaikille panelisteille. Jos ajatellaan DCDn erilaisia prioriteettitoimintavaatimuksia, niin missä EU voi todella vaikuttaa? Minkä prioriteetin osalta? Ja toiseksikin, mitä mieltä te olette keskustelusta neuvostossa jotkut puhujista jo viittasivatkin hieman tähän. Ja sitten tämä kesu- kysymys tämä ajatus siitä, että yleismaailmallistettaisiin tämä käsite tai mahdollisesti annettaisiin sille eri nimi. Millä tavalla panelistit tätä voisivat kommentoida? Ja lopuksi vielä, onko teidän mukaanne mahdollista PCDtä helpommin soveltaa yhteen kuin toiseen politiikkaan? Ovatko jotkut osallistujat valmiimpia kuin toiset soveltamaan PCDtä? Ja tässä ajattelen sellaisia toimijoita, jotka eivät suoraan liity esimerkiksi kehityspolitiikkaan. Onko tässä käyttämätöntä potentiaalia näiden suoran kehitykseen liittyvien toimijoiden lisäksi? Kiitos. Kiitoksia kovasti. Hyviä kysymyksiä siinä komissiolle. Ja niin Mogherini tulee on ensimmäinen joulukuuta. No, not in general. Niin, siis yleisistä kysymyksistä puhumme silloin hän, hän koordinoi koko ulkopolitiikkaa, joten johdonmukaisuutta tarvitaan siinä ensimmäinen joulukuuta iltapäivällä. Kirjoittakaapa muistiin. Niin, kuka haluaa puheenvuoron, katsotaanpa. Melkoinen määrä. No niin, kaksi minuuttia kukin. Ensimmäiseksi Rosalie Karl, sitten Görens ja siitä sitten eteenpäin. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minulle oli kunnia, että minut valittiin varjoesittelijäksi, kun kyse on niin tärkeästä aiheesta kuin kehityspolitiikan poliittisesta johdonmukaisuudesta. Johdonmukaisuuden pitää olla prioriteetti, että voimme huolehtia siitä, ettei synny ristiriitaa, vaan että rakennamme synergiaa eri politiikan sarojen välille. On ratkaisevan tärkeää, että kaikissa toimielimissä kiinnitetään tähän asiaan huomiota, koska näin voidaan osoittaa selkeää aitoa poliittista sitoutumista. Toivon, että jos tämä nähdään keskeisenä aiheena agendassa ajalle vuoden 2015 jälkeen, niin tästä ei synny liian ristiriitaista keskustelua parlamentin poliittisten ryhmien kesken ennalta tehtävä vaikutusten arviointi ennen sopimusten allekirjoittamista on varmasti tärkeää, jotta ymmärretään varhaisessa vaiheessa, mikä on poliittisten päätösten vaikutus. Tuen viittä strategista painopistealuetta. Kauppa ja talous ovat tärkeitä. Maatalous ja ruokaturvakysymykset. On huolehdittava siitä, että – tuetaan viljelysalaa ja viljelijöitä tavalla, joka ei haittaa kilpailua tai vääristä sitä. Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa meidän on oltava keskeisessä roolissa. Siirtolaisuudessa on ajattava vuoropuhelussa kumppanimaiden kanssa parempaa johdonmukaisuutta ja lopulta vielä tärkeänä asiana turvallisuus. Kun edistystä on vaikea saada aikaan haavoittuvassa asemassa olevassa, olevissa valtioissa tai kriisialueilla. Mielelläni teen yhteistyötä kollegat teidän kanssanne, kun tämän kehityspolitiikalle niin tärkeä kysymys. Kiitos. Ähm. Kiitos, kiitos. Niin, ilmastonmuutoksesta puhutaan huomenna iltapäivällä. Muistutan, että keskustelemme Pariisin valmistelusta huomenna viimeinen kohtaisuuslistalla. Sitten edustaja Göres, sitten Marina Hoipu Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää puhujähdysti Franco Niitä, Prasheta myös. Frontini sanoi oikeutetusti, että on todellista edistystä, jota on mitattu erityisesti näissä maatalousvienneissä 15 vuotta sitten näitä tukia on 15 miljardia euroa vuosittain, mutta nyt tämä on lähestulkoon kadonnut. Puhuitte myös äh, Laporto siitä, että olisi rakenteita, jotka komissiossa ja teillä jäsenvaltioissa pitäisivät huolen politiikkojen johdonmukaisuudesta. Ja herra Laporte sanoi vielä, että odottavissa on suurta erityistä siitä, että PCDstä tulee PCSD, erinomaista näin Arto 208 ei enää riitä tukemaan tätä, sillä sällyttää ainoastaan EUn politiikan ulkoiset näkökulmat. Kuitenkin EUn pitää myös vastata näihin samoisiin tavoitteisiin, jos ajatellaan kestävää kehitystä suhteessa kehitysmaihin, joita pitää pohtia hieman tätä oikeusperustaa. Tämä on yksityiskohta, mutta kuitenkin tärkeä sellainen. Kolmanneksi Pitää tietää, miten pannaan täytäntöön kaikki tämä, miten pitäisi toimia tämä politiikan johdonmukaisuus. Aikaisemmissa raporteissa on kirjoitettu lähes kaikki, ja uskoisin, että nyt pitäisi myös kiinnostua tästä, mitä ystävämme Preda sanoi, eli pitää tietää, mitä tässä on otettu huomioon ja mitä ollaan opittu näistä aikaisemmista lausumista. Yksi asia, josta olemme olleet vankasti yhtä mieltä, eli että tarvitaan poliittista vastuuta. Mutta kenen pitää tämä vastuu kantaa? Onko se Rova Mogherinilla, komissaari Mimicalla vai Franz Timmermans? Kenellä on tämä vastuu? Hänellä on hyvin suuri vastuu vai onko vastuussa Jean-Claude Juncker itse? Sanoitte, että käytte läpi kokouksissa näistä kysymyksiä, mikä voi tuoda ratkaisuja, mutta ei aina. Mitä tapahtuu, kun ei saada eri yksilöiden välillä sopua? Onko sitten vain tämä sisäinen kokous? No, joka tapauksessa enemmän tai myöhemmin, jos halutaan toimia johdonmukaisesti, periaatteemme mukaisesti, niin pitää puuttua tähän ongelmaan pyramidin huipulla. Mitä sitten tehdään? Mitä tehdään, jos on eturistiriita monen eri komission yksikön välillä minusta? Ja no, tämä kirjattiin myöskin aikaisempaan mietintöön, eli että komission puheenjohtaja on tässä vasta tai joku muu, joka identifioidaan, jonka tulee toimia. Tämän kysymyksen pitää puuttua tietyissä jäsenvaltioissa, ja valtio, jonka tunnen parhaiten, on niin, että on ministeriöiden välinen komitea, mutta tässähän sitten ovat vain toiseksi tärkeimmät toimijat. Ministeri puhuvat näistä kysymyksistä hyvin harvoin, mutta minusta myös jäsenvaltioiden tasolla pitäisi puuttua tähän. Tarvitaan toinen rakenne komission tasolla, joka vastaan 208 täytännöpanosta, mutta sekä sitten tähän liittyy myös jäsenvaltion tason toiminta, joten rakenteita tarvitaan, jotka ovat tehokkaita myös jäsenvaltiotasolla. Ja meillä on komiteoita kyllä, mutta joskus niiden rooli on ainoastaan mitätön ja haluaisin, että tähän puututtaisiin paremmin ja mikä oli sitten sanktioidenkin rooli. Kiitos Maria ja sitten Lola. Maria nyt ja sitten Lola. Niin, kiitos. Rafantini, käsittääkseni, niin annan teidän ottaa kuulokkeet. Vuodesta 1992 Euroopan tasolla politiikan johdonmukaisuus on ankkuroitu sopimuksiin. 23 vuotta on kulunut. Edistyksestä olen kuullut paljon, mutta jos ajatellaan, miten pitkästä aikakaudesta on kyse, niin nämä edistysaskeleet ovat melko pieniä. Agendassa 2030 on jälleen kirjattu sinne politiikan johdonmukaisuus, mutta tätä ei nähdä nyt kunnolla kestävän kehityksen tavoitteessa. Aina vain kauniita sanoja. Minulla on myös sellainen käsitys, että Euroopan komissio, mahdollisesti myös jäsenvaltiomme, aina kun puhumme meistä, omista eduistamme, niin silloin johdonmukaisuus ja taka-alalle. tuet, puhuitte niistä, kyllä. Ne on saatu nyt nollaan, mutta vaikutukset on vielä nähtävä ja se, mitä takaovia on jätetty vielä avoimeksi. Kyllä vientidumppaus on mahdollista ilman vientitukia. tämän nähdään esimerkiksi siipikarjamarkkinoille. Ja nyt esimerkiksi maito-ongelma halutaan ratkaista sitä kautta eteen, että vientitukia, mutta kuitenkin taloudellisen tuen kautta halutaan hakea uusia markkinoita myös kehitysmaista. Tämä on johdonmukaista. Tarvitsemme nyt järjestelmän uudistuksen, jotta poliittinen johdonmukaisuus olisi keskiössä. Nyt tarvitaan selkeät sitovat säännöt myös verotuksen alalla, rahoituksen alalla, kauppastrategioissa, yksinkertaisesti kaikilla aloilla, kuten sanottiinkin täällä jo. Rapport, minulla olisi teille kysymys. Sanoitte, että yksittäiset jäsenvaltiot omaavat suunnitelmia. Ovatkohan nämä suunnitelmat tai ajatukset sellaisia, että ne ovat oikeudellisesti sitovia? Onko tässäkin kyse käynnistä sanoista? Lähinnä me tarvitsemme siis oikeudellisesti sitovia jäsenvaltioille ja myös Euroopan tasolle, myös parlamenttiin. Kiitos. Lola Sanchez. Gracias, Linda. Y... Kiitoksia Linda ja kiitos eritoten panelisteille. Niin, kehityspolitiikan johdonmukaisuus ei ole pelkästään periaate, joka löytyy Lissabonin sopimuksesta, vaan jos me haluamme olla tehokkaita ja antaa oman panoksemme uusille kestävän kehityksen tavoitteille, tästä täytyisi tulla kulmakivi kaikessa ulkopolitiikassamme. Nyt kun nämä tavoitteet on hyväksytty, täytyy siirtyä toimintaan – Uuden agenda kunnianhimon täytyy olla yhdenmukainen myös kansallisten ja paikallisten agendojen kanssa. Tässä täytyy ottaa huomioon myös tilivelvollisuus ja vastuu. Kun ajatellaan uutta kansainvälistä kehyttä, meidän kehittyneiden maiden täytyy uudelleen korostaa kehityspolitiikan merkitystä. Emme voi antaa yhdellä kädellä ja ottaa toisella pois. Ja esimerkkinä tästä epäjohdonmukaisuudesta, ja näitä esimerkkejä löytyy, ajatellaan nyt vaikka maahanmuuttokriisiä, on mahdotonta tarttua maahanmuuttokysymykseen ilman, että kiinnitetään huomiota siihen vaikutukseen, joka meidän ulkoisella toimellamme on tähän maahanmuuttoon. Ulkopolitiikassamme me täysin häikäilettömästi usein tuemme sellaisia hallituksia, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia eritoten, jos tämä hyödyttää monikansallisia yrityksiä. Meidän politiikkamme Afrikan suuntaan on täysin epäsymmetristä ja siinä luodaan vain voittajia ja voitettuja ja politiikkamme on usein sellaista, että ihmiset lähtevät omilta asuinalueiltaan ja lähtevät maahanmuuttajiksi. Sitten toinen esimerkki, kun ajatellaan näistä kymmenestä eurosta, jota annetaan kehitystukeen, yhdeksän menee aivan väärin tarkoituksiin. Ja kansainvälinen hallinto on niin heikkoa, että petokset, veropetokset ja pääomakierto on aivan jokapäiväinen asia. Sitten ajatellaanpa Ebola, Ebola-kriisiä. Siinä erittäin helposti nähtiin, miten patentit ja erilaiset myyntiluvat estävät ihmisiltä, lääkkeiden saannin. Nyt olisi hyvä hetki uudelleen miettiä lääkestrategiaa lääke pitäisi tunnustaa julkiseksi hyödykkeeksi. Tämä on jälleen vain yksi esimerkki. Meillä on valtaisesti esimerkkejä epäjohdonmukaisuudesta kauppapolitiikassa, ympäristöpolitiikassa ja myös itse kehityspolitiikan instrumenttien keskuudessa. Yhä enemmän tässä vaaditaan yksityisen sektorin mukanaoloa ja monen, monesti tästä kehityspolitiikasta tulee tämän kautta tehottomampaa. Nyt on tärkeä hetki sille, että Euroopan unioni todella tarttuu tähän kehityspolitiikan johdonmukaisuuskysymykseen ja vaatii sitä, että ryhdytään tehokkaisiin ja sitoviin toimiin niin, että voidaan täyttää sopimuksen artiklan määräykset. Tämä ei ole mikään tiekartasto, vaan tämä on laki ja olen yhtä mieltä tässä siitä, että tässä täytyy myös puhua näistä vastuullisista tahoista. Kiitos. Kiitos. Nyt pyytäisin vieraspuhujamme käänteisessä järjestyksessä vastaamaan näihin kysymyksiin. Muistakaa aikarajoittaminen pyydän puhumaan lyhyesti, sillä meillä on vielä kaksi kohtaa esityslistalla, joten Isabelle ensimmäiseksi. Kiitos mitä tulee avainalueisiin, on hyvin vaikea valita, mutta kuten Sanchez sanoi, muuttoliike maahanmuutto, no, on ilmiselvä. Valletan huippukokoushan on tulossa tällä viikolla ja tässä lähestymistapa ei ole mikään ihmisoikeuslähestymistapa ja samalla käytetään kehitysapio enemmän siihen, että asutetaan näitä pakolaisia Eurooppaan eikä puhuta näihin ydinsyihin, miksi he lähtevät maistaan. Verotus on toinen kysymys, 200 miljardia dollaria, jotka vedetään pois kehitysmaista vuosittain, ja tämähän on IMFn luku eikä Concordin. Olen myös samaa mieltä siitä, että pitäisi olla korkean tason päätöksentekijä komission puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, joka päättäisi, että milloin pitää toimia, jos on eturistiriitoja. Mutta tätä varten pitää olla tietoisia näistä eturistiriidoista ja tämän takia vaikutusten arvioinnit tulevat kyseeseen sillä, ne eivät riittävästi osoita näitä eturistiriitoja ja usein voidaan jopa sitä mieltä, että ne ovat puolueellisia, sillä ne eivät tarkastele näitä kysymyksiä sopivalla tavalla. Ja Yksi asia vielä. On monia politiikkoja, jotka täällä on mainittu. Te puhutte niistä epäjohdonmukaisina. No ehkä se ei ole vain sattumaa. Ehkä pitää myös kyseenalaistaa, että miten päätökset tehdään. Ja jos luette Concordin asiakirjan paremmasta sääntelystä, niin yksi huolenaiheistamme on se, että on tällainen dominanssiriski eli että yksityinen sektori saa liikaa painoarvoa ja että ei ole tarpeeksi suojalausekkeita osana paremman sääntelyn pakettia. Siis ei ollenkaan suojalausekkeita ole siinä tarjottu, jolla varmistettaisiin se, että esim. julkinen kuuleminen ei päädy täysin, no, että yksityinen sektori dominoi sitä siis, sillä meillä on vallan epätasapaino, jota pitää tarkastella. Toisaalta on paikallisyhteisöt, joihin tilanne vaikuttaa kehittyvissä maissa, johon nämä politiikat sitten vaikuttavat. Toisaalta on yksityinen sektori, joka, jonka päämaja on täällä Euroopassa ja joka on mukana noissa päätöksissä. On myös vallan epätasapainoa kansallisyhteiskunnan järjestöjen välillä Euroopassa, jossa on hyvin vähän resursseja tällä hetkellä, joten pitää myös pohtia näitä päätöksentekoja. Kiitoksia. Yes, I think very interesting questions that... Oikein mielenkiintoisia kysymyksiä on esitetty, missä EU voi saada aikaan jotain eroa. Tämä liittyy varmasti niihin pystekijöihin, joita meillä on. Eli on katsottava, millä aloilla on poliittista tahtoa. Tämä vaatisi sitä, että arvioidaan aloja, joilla edistystä voitaisiin saada aikaan. Joskus tällainen tekijä, joka saa edistystä aikaiseksi, voisi olla vaikka Volkswagen-skandaali. Eli yhtäkkiä poliittinen maailma herää, samantyyppisiä kysymyksiä liittyy esimerkiksi laittomiin pääomavirtoihin. Ratkaisettavia kysymyksiä on vielä, mutta paljon painetta on jo osoitettu veroparatiisien suuntaan. Paljon aiheesta on keskusteltu. Tietenkään tätä ongelmaa ei ole vielä ratkaistu, mutta jotenkin nähdään, että tällainen oikea hetki toimia, tällainen hyvä mahdollisuus pitäisi ottaa huomioon poliittisessa maailmassa, käyttää sitä hyväkseen. Palatakseni Euroopan ulkosuhdetoimintaan. Tämä on suuri kysymys tällä hetkellä, että Euroopan unioni ei vielä johdonmukaisesti toimi ulkopolitiikan alalla. Tämä on erittäin hyvin nähtävissä käynnissä olevissa keskusteluissa – kotonun jälkeinen aika keskustelut, AKT-EU-yhteistyö, tulisiko sitä jatkaa, kun meillä on Afrikka-Eurooppa-strategia myös, monta alueellista strategiaa, jotka eivät ole oikein yhdessä linjassa, jotka eivät ole täysin johdonmukaisia – Tämä johtaakin siihen kysymykseen, että kenen pitäisi lopulta johtaa kaikkia näitä keskusteluita, jotka liittyvät kehityspolitiikan johdonmukaisuuteen. Usein tämä on kehitysministeriöiden käsissä jäsenvaltioissa, mutta suoraan sanottuna kehitysministeriöt eivät lopulta painosta talousasioita tai kauppa-asioita tai sisäasioita hoitavia ministeriöitä, kun puhumme siirtolaisuudesta. Eli pääministereiden tasolle pitäisi päästä korkeimpien edustajien tasolle, Junckerin tasolle. Tällä tasolla voitaisiin käydä keskustelua niin, että jotain saadaan myös liikkeelle. Ja lopullinen vastaus vielä oikeudellisesti sitovat. Kyllä, meillä on oikeudellisia sitoumuksia 17 jäsenvaltioissa tällä hetkellä. Monessa EUn 13 rahastoissa on myös näitä sitoumuksia. Ensimmäisenä maana lähti Ruotsi liikkeelle yli 15 vuotta sitten muistaakseni, mutta suuri kysymys on se, miten saadaan tämä kaikki operationaalisemmalle tasolle. Ja hyvin harvat valtiot, näin voidaan nähdä, ovat luoneet tällaisia toimintaohjelmia. Ehkä Tanska on tässä yksi harvoista esimerkistä, mutta paljon työtään edelleen niin, että oikeudellista sitoumuksista syntyy myös konkreettista toimintaa. Yes, thank you. Uh, let me uh, first thank... Kiitoksia. Ensinnäkin kiittäisin kaikkia kommenteistanne ja kysymyksistänne ja kiitän muitakin puhujia. Ja sitten annan muutaman vastauksen omalta puoleltani. Ensinnäkin prioriteettialueista. Tällä hetkellä meillä on viisi painopistealuetta. Kauppa ja rahoitus, elintarviketurvallisuus, turvallisuus, maahanmuutto, Pitäisikö meidän vähentää näitä, jotta voitaisiin toimia tehokkaammin, laajentaa vai toimia niin kuin nyt on? Tämä on vaikea kysymys, koska nämä viisi prioriteettialuetta eri syistä ovat kaikki erittäin tärkeitä. Kukapa sanoisi, että meidän ei pitäisi tehdä jotain ilmastonmuutoksen tai turvallisuuden tai maahanmuuton osalta. Yrittäkääpä vain elintarviketurvallisuus, kalastus, maatalous, nämä ovat tärkeitä asioita, tärkeimpiä asioita kaikille monille kansalaisyhteiskunnista. Voimmeko me jättää ne ulkopuolelle? No hyvin vaikeasti. Kyllä me tätä pohdimme, mutta jos mennään vielä vähempään kuin viiteen, niin aika vaikea juttu. Vaikka tietysti kenties tämän sisällä me voimme yrittää löytää tavan jotenkin erityisemmällä tavalla erotella ja pystyä vaikuttamaan asioihin. Mutta tätä keskustelua kyllä käydään. Sitten Agenda 2030. Kyllä, tämä on aivan valtaisa mahdollisuus, koska kuten totesin, tämä, tässä on nyt selkeä ymmärrys kaikkien keskuudessa, jotka olivat New Yorkissa, kaikki maat, jotka aikovat olla tässä mukana, ovat sitä mieltä, että tässä agendassa on kysymys siitä, että täytyy kaikilla, jotka panevat sitä täytäntöön, olla kollektiivisesti johdonmukainen strategia sen tekemiseksi. Tässä ei ole kysymys pelkästään avusta tai rahoituksesta, vaan siitä, että on oikea politiikkaa. Ja tässä ei ole kysymys pelkästään siitä, että joko avunantajilla tai vastaanottajilla on oikea politiikka, vaan kaikilla on tärkeä politiikka. Kiina myöskin, se on myös tärkeä osallistuja. Tämä on tärkeä kysymys, tämä on mahdollisuus, johon täytyy tarttua. Tässä täytyy todella ottaa tämän kautta kehityspolitiikan johdonmukaisuus aivan eturintamaan. PCD on vain osa kuitenkin tätä. Meidän täytyy asettaa se tähän kontekstiin. Tämä on mahdollisuus ja väline kehittää PCDtä. Ja sitten pitäisikö pohtia, onko tämä PCD vai PSTC, PCST. No, nyt käydään keskustelua semantiikasta ja käsitteistä, mutta sen ei pitäisi estää sitä, että me todella, todella etenemme todellisessa elämässä. Jälleen on selkeä vaara siitä, että keskustellaan vain käsitteistä eikä onnistuta täytäntöönpanossa. Meidän täytyisi, täytyisi korostaa täytäntöönpanoa. Sitten päätöksentekorakenteista. Olen täysin, ymmärrän täysin sen, että PCD-päätöstä ei voida tehdä vain niiden poteroissa, jotka kehittyy, keskustelevat kehityksestä, koska sehän vaikuttaa kaikkeen muuhunkin. Komissiossa on hyvin selvää, että kaiken lainsäädännön hyväksyy koko komissio. Meillä on tällainen sisään rakennettu järjestelmä. Kaikki komission jäsenet ovat päättämässä kaikesta lainsäädännöstä. Me tarvitsemme myös sitä, että meillä on olemassa tämä selkeä ymmärrys tämän aiheen poliittisesta tärkeydestä, samoin kuin teknistä kykyä tuoda esille mahdolliset ristiriitaisuudet. Ja tämän vuoksi vaikutusarvio on niin tärkeä asia. Tässä, tämän osalta minun täytyy todeta se, että me kuuntelimme ö, tanskalaista raporttia tämän asian osalta. Ja tämän vuoksi me muutimme lainsäädäntöä sen osalta, millä tavalla vaikutusarviointa pannaan täytäntöön. niin tämän vuoksi lisät, lisäsimme tämän tulboksin tähän, jolla, toim, jonka avulla toimitaan. Ja me toivomme, että tämän avulla ja seurannalla me voimme parantaa tilannetta ja todella käyttää tätä tehokkaasti. Meidän osaltamme on kuitenkin tässä muuttunut sen lisäksi, että meillä on laatupäätöksiä. Meillä on myös erilainen päätöksenteko. Meillä on kaksi tiimiä. Toista johtaa Mogherini ja toista varapuheenjohtaja Timmermans. Ja siinä käsitellään näitä sisäisiä kysymyksiä. Tässä on kaksi tärkeää merkittävää johdonmukaisuuselementtiä. Sitten vielä kenties loppukommentti siitä, että monilla aloilla me emme ole vielä PCDn osalta sataprosenttisesti maalissa – ei voida sanoa, että kaikki on valmista ja helppoa. Meillä on vielä paljon tehtävää. Kiitoksia. Okay, thank you very much, Mr. Kiitos. Sitten Preda. Sitten kysymyksiä. Kiitoksia kaikille puhujille ja kollegoille. Olen vakuuttunut siitä, että ensi vuoden alussa työstämme sitten asiakirjaa, niin siihen mennessä saamme hyvän kompromissin. Kiitos vielä kerran. Okay. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä oli hyvin hyödyllinen keskustelu. Se asettaa perustan ensi vuoden raportillenne, joten tämä kohta oli tässä. Kiitos vielä vieraille. Kiittäkäämme heitä. And we can, um, move quickly on. Ja siirrymme pikaisesti eteenpäin. Viimeiset kaksi kohtaa. Toivottavasti voimme käydä läpi ne melko nopeasti, sillä äänestämme niistä molemmista huomenna jotenka keskustellaan käyty aikaisemmissa kokouksissa kyllä jo ensimmäinen on kohta yhdeksän lasten koulutushätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä. Ja siitä on suullinen kysymys täysistunnolle ja sen jälkeen sitten päätöslauselmaa. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Monet meistä tietävät ongelmat pakolaisleireillä. sen lasten tilanne on se, että he eivät saa koulutusta 17 vuotta ihminen asuu Ketkamin pakollisena. Viime kokouksessa UNICEF oli täällä puhumassa. Ja sen jälkeen saimme 28, tarkistu, muutosehdotusta. Meillä oli varjostelun kokous, nyt 10 kompromissitarkistusta. En nyt lue niitä läpi, sillä olette saaneet ne poliittisilta ryhmiltänne. Mutta tärkein viesti on, että meidän tulee tehdä enemmän, jotta tarjotaan koulutus lapsille ja nuorille pakolaistilanteissa ja budjetti pitää sopeuttaa sen osalta myös ja mukauttaa. Joten kiitokset vielä tarkistuksistanne ja kommenteistanne. Niin, Teresa siis, Jimenez, Peseril haluaa ensimmäisenä puheenvuoron. Kuka muu haluaa puheenvuoron? Noiser, onko muita? Ignacio, selvä. Norbert ja Ignacio. Sí. <coughs> Muchísimas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Varjoesittelijänä tämän mietinnön osalta haluaisin ensinnäkin onnitella esittelijä Linda McEvania hänen tekemästänsä työstä, joka liittyy lasten koulutukseen, hätätilanteissa ja pitkistyneissä kriiseissä. Teksti on mielestäni tasapainoinen ja siinä otetaan huomioon vaikeassa tilanteessa olevien lasten reaalitilanne. Tässä on kuitenkin muutama seikka, joita voitaisiin parantaa tarkistuksella. Esimerkiksi kun ajatellaan kriisitilanteessa eläviä lapsia ja heidän koulutustansa, niin sen, sitä ei pitäisi todellakaan aliarvioida usein. Aivan liian usein koulutusta pidetään toissijaisena tarpeena. Muut tarpeet ovat tärkeämpiä. Tämän vuoksi suurin osa inhimillisestä ja humanitaarisesta avusta, siinä ei oteta huomioon koulutusta millään tavalla. Tämä on todella valitettavaa, koska koulutus tarjoaa paljon enemmän hyötyä kuin mitä alustavasti voisi ajatellakaan koulutus on myös turvapaikka lapsille. Nämä lapset eivät joudu esimerkiksi ihmiskaupan uhreiksi tai terroristijärjestöjen rekrytoimiksi. Ja koulutuksen kautta lapset päästävät, pääsevät paljon nopeammin mukaan taas normaaliin elämään kriisin jälkeen. Se, että ei ole normaaleissa tilanteissa ja elää kaauksessa ja konfliktissa, niin tämä todellakin tietysti vaikuttaa kielteisesti lasten jokapäiväiseen elämään. Lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä merkitystä, joku koulutuksen saannilla on vammaisille lapsille. Vammaiset lapset ovat kaikista heikommassa asemassa oleva ryhmä, kun ajatellaan kestävää kehitystä ja tämän valiokunnan tavoitetta, niin tämä kohta neljä koulutuksesta on äärimmäisen tärkeä. Siinä puhutaan konfliktialueista ja kohdassa viisi puhutaan tasa, sukupuolten välisistä tasa-arvosta ja tyttölasten kouluttamisesta pakolaisleireille ja sitten kohdassa 16 puhutaan rauhasta ja oikeudenmukaisuudesta ja vakaasta tilanteesta. Tällä on tässä konfliktialueella myös koulutuksella on merkittävä rooli. Haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää. Hänen mietintönsä on rakennettu erittäin hyvällä tavalla ja hän on tehnyt hyvää yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa ja toivottavasti päästään yhteisymmärrykseen tarkistuksista. Kiitos sitten Norbert Noiser. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon Linda tästä lausunnosta. Puhun Enrique Guerreron nimissä. Tämä päätöslausuma liittyy kovasti hänen työhönsä humanitaarisen avun pysyvänä esittelijänä. Maailmassa on yhä enemmän konflikteja, luonnonkatastrofeja ja humanitaarisia hätätilanteita – Ja näissä kriiseissä lapset kärsivät erityisesti yli miljardi lasta ja nuorta elää maissa, joissa on sotaa, konflikteja tai kriisejä. Tämä tarkoittaa sitä, että kokolaiset sukupolvet, erityisesti tytöt ja nuoret naiset, ovat nyt uhattuna siinä mielessä, että heiltä saattaa mennä koulutus kokonaan sivusuun. Lapset ovat alttiita ihmiskauppiaille ihmiskauppaan syyllistyvien ryhmien toiminnalle. Usein köyhyys liittyy siihen, että ei päästä kouluun ja hätätilanteet eivät saa riittävää vastausta meiltä. Koulutus on humanitaari ongelma, johon ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Alle 2 prosenttia kaiken kaikkiaan humanitaarisesta avusta tulee koulutuksen alalle. Päätöslausemassa pyritään lisäämään huomiota ja kannustamaan kaikkiin humanit- kaikkia humanitaarisia toimijoita kiinnittämään huomiota koulutukseen niin, että voidaan lisätä niitä määrärahoja, jotka liittyvät koulutukseen hätätilanteessa. Tämä on tärkeää jäsenvaltioiden ja komission kannalta. Hienoa, että kaikilla poliittisilla ryhmillä on näin hyvä yhteistyön henki tällä alalla. Siksi olemme tyytyväisiä kompromissitarkistuksiin, joista on sovittu. Olemme varmoja siitä, että tämä lausunto voi olla mukana kiinnittämässä enemmän huomiota tähän aiheeseen, jotta voidaan huolehtia koulutuksesta hätätilanteessa tai ainakin siitä, että siitä tulee hyvin keskeinen seikka humanitaarisessa työssämme. Kiitos. Kiitos Ignacio. Kyllä, puhun hyvin lyhyesti, nopeasti. Haluaisin vain onnitella tästä hyvin rakentavasta ja erinomaisesta päätöslauselmasta, joten meidän tarkistuksemme on sisältetty näihin kompromisseihin, joten me kannatamme asiakirjaa. Kiitos. Hoi Maria Hoibuk. Pahoittelut. Niin, Maria Hoibuk. Ja Temmi. Niin. Minä haluaisin olla samaa mieltä. Myös vihreät täysin tukevat tätä työtä ja näemme myös, että meidän kantamme on otettu loistavasti huomioon. Kiitos oikein paljon, Linda. Thank you very much. Kiitoksia. No niin, äänestys käydään sitten budjettiosuuksia. No, siitä pitää neuvotella vielä neuvoston kanssa. Niin sain muistuksen siitä, että tämmöinen täysistuntointi pitää varmistaa, että se tulee sinne pian, tämä keskustelu. Ja kun puhutte poliittisten ryhmiin parissa, niin pitääkö huolta, että tämä saataisiin pian pikaisesti täysistuntoon. Selvä. Äänestys siis tästä. Ei vain komissio vielä Iglesias Ortego ja Marielen Su, mutta hyvin lyhyesti on vielä yksi kohta. Pahoittelut, unohdin teidät. Kiitos puheenjohtaja. No, ei ole paljon lisättävää komissiota. Tämä on ollut hyvä kompromissi. Tämä lopullinen päätöslauselma. Kuten jo sanottua, me haluamme lisätä interventiotamme koulutuksessa näissä modernissa kriiseissä. Ja jatkamme tällä tiellä. Voin ilmoittaa, että uusi koulutusohjelma MADAF erityisrahastolle lanseerataan pian. Meillä on työryhmäkokous perjantaina, joten tämä arvostaa piasta 20 miljoonaa euroa. Kiitos. Okay, niin yeah. Kiitoksia Eko-pääosastolta vielä. Onnittelemme valiokuntaa vahvasta sitoumuksesta tähän aiheeseen. Me olemme hyvin tyytyväisiä tähän päätöslauselmaan, joka liittyy lasten koulutukseen hätätilanteissa. Kuten tiedätte, että komission jäsen Stylianides on sanonut, että hän haluaa nostaa tuen neljän prosenttiin. Ja tämä alkaa itse asiassa jo ensi vuonna, kun Ekon panos kolminkertaistuu 35 miljoonaan, eli 3 prosenttiin, ja komission jäsenen tarkoituksena on toimikautensa loppuun mennessä nostaa tämä 4 prosenttiin. Ja kuten viime keskustelussa kes- kokouksessa sanoin, me tietysti jatkamme edelleen työtämme niin, että voimme eri kehitysalan toimijoiden kanssa syventää yhteistyötä. Kiitos. Äänestys siis huomenna. Nyt sitten kohta 10 viimeinen tämän päivän osalta. Tämä on hyvin tärkeä kertomus, vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa. Ja valiokunnan lausunto tuosta valmistelija on Frunzulika. Olkaa hyvä. Very much, Madam Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Minä työstän tätä vuosittaisen ihmisoikeus kertomuksen pohjalta. Ja neuvottelut ovat olleet myönteishenkisiä ja uskon, että lausunto varmasti on hyvä lisä AFET-valiokunnan työlle. Ihmisoikeudet, tasa-arvo, hyvä hallinto, rauha ja vakaus ja köyhyyden poistamistavoite, samoin kuin kestävän kehityksen tavoitteet ovat tässä mukana – Samalla muistetaan, että kulttuurinen monimuotoisuus ei voi puuttua ihmisoikeuksiin, joiden on oltava kehitysagendamme keskiössä. Siksi painotamme sitä, että kestävän kehityksen agenda 2030 on perustuva ihmisoikeuslähestymistapaan. Me päätimme tuomita tässä lausunnossa kielteiset käytännöt, jotka kohdistuvat naisiin ja tuomitsemme myös raiskauksen sodan välineenä. EU on huolehdittava ihmisoikeuksista maailmassa, siksi meidän on huolehdittava siitä, että välineet ovat tehokkaita, että valvontaseuranta on mahdollista ja että ihmisoikeudet ja kehitysyhteistyö tukevat vastavuoroisesti toisiaan alueella. Me haluamme myös enemmän yritysten tilivelvollisuutta ja avoimuusvälineitä yrityksille loitteille, joiden kautta pyritään toteuttamaan YK perusperiaatteita yritystoiminnasta ja ihmisoikeuksista samalla kun odotetaan monikansallisten yritysten yhteisiä sääntöjä – päätöslausemassa, joka on hyväksytty 26. kesäkuuta 2014. Erityisesti nyt, kun valtavat siirtolaisvirrat kohdistuvat Eurooppaan, meidän pitäisi pohtia siirtolaisuuden syitä. Usein kyse on ihmisoikeusrikkomuksista, oikeusvaltion periaatteiden ongelmista, samoin kuin turvallisuusongelmista, tietenkin myös ilmastonmuutoksesta. Me kehotamme Euroopan unionia ja jäsenvaltiota välttämään yhteistyötä sellaisen kolmansien maiden kanssa, joissa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia tai oikeusvaltion periaatteita. Tekstissä on myös viittaus siihen, että meidän on huolehdittava siitä, että kehitysapu kanavoidaan mieluiten kansalaisjärjestöjen kautta, paikallisten kumppaneiden kautta, jotka eivät ole siis hallituksia, jotta apu voi toimia paikan päällä. Lopulta muistutamme komissiota ja jäsenvaltioita siitä, että sopimukset, jotka on solmittava, on saatava sisältämään myös ihmisoikeuslausekkeet. On ajateltava, miten kauppainvestointisopimukset vaikuttavat ihmisoikeustilanteeseen. Mielelläni kuuntelisin teidän loppukommenttejanne, kiittäisin hedelmällisestä yhteistyöstä, teidän tarkistuksestanne ja loistavista ne Kiitos. Thank you so Kiitos. Peter Ill on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia arvo puheenjohtaja jälleen kerran. Haluaisin nyt sanoa muutaman sanan sen tästä mietinnöstä. Minulla on kunnia olla naisten valiokunnan varjoesittelijänä tässä mietinnössä. Tässä puhutaan useista asioista, jotka liittyvät suoraan tämän päivän naisen elämään, samoin kuin tasa-arvoon. Esimerkiksi naisia monissa maissa kohdellaan epätasa-arvoisesti ja tämä täytyy tuomita. Ja täytyy myös ottaa tässä yhteydessä esille hyvät käytännöt eri maissa. Tämän vuoksi minä olen hyvin iloinen siitä, että tässä mietinnössä vahvasti otetaan tasa-arvo, valtuutettu kysymys esille. Epätasa-arvo on äärimmäinen todellisuus edelleen. Monet naiset elävät monissa maailman kolkissa äärimmäisessä köyhyydessä. Meidän täytyy löytää ratkaisuja tämän muuttamiseksi. Tämän vuoksi naisen rooli demokraattisessa kehityksessä on sellainen, jota täytyy viedä eteenpäin, eikä aliarvioida naisen roolia politiikassa. Naisia täytyy kannustaa osallistumaan poliittiseen elämään niin, että saataisiin aikaiseksi tulevaisuus, tuloksia. Olen esittänyt myös tarkistuksen, jossa vahvasti tuomitaan naisten orjuttaminen tiettyjen terroristijärjestöjen taholta ja naisia käytetään myös aseina. Täytyy välttämättä toimia välittömästi tämän asian suhteen. Tällä viikolla me äänestämme valiokunnassamme. Haluaisin kertoa teille, että me olemme saaneet noin sata tarkistusta, joita nyt tiiminin kanssa tarkastelemme. Haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä eri valiokunnista, herra Frontsulikia, Devestä ja monia muitakin henkilöitä tärkeästä työstä, jota he ovat tehneet. Heidän tarkistuksensa voivat rikastuttaa valiokuntamme mietintöä. Ja täytyy ottaa huomioon, että naisten asema on ollut 2015 jälkeisen agendan yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Kiitos Maria Hoivuk ja sitten Ignacio Korea. Niin sydämestä kiitokset. Minäkin haluaisin valmistelijaa kiittää. Kiitos hyvin tehdystä työstä. Meidän tarkistuksemme otettiin hyvin kompromisseissa huomioon, siitä kiitokset. Aivan erityisesti kommenttimme otettiin vastaan, kun puhuimme työoikeuksista ja yritysten vastuusta. Tämä on meille vihreillä aina tärkeää. Viimeistä kompromissia emme valitettavasti voi tukea. Meistä se on ongelmallinen muotoilu, joka koskee kehitysavun käyttämistä sellaisissa maissa, joissa ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Mutta muuten pidämme tekstiä oikein hyvänä, voimme sitä muuten tukea. Mielemme lähdemme sisäänestämään. Kiitos. Okay, thank you. Kiitos. Sitten Ignacio Corao, sitten Frida. Mene joo. Kiitos. No kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että lausuntomme on hyvä. Tämä lausunto on hyvä. Ja tässä otetaan Credan raporttiin, niin kaantamme takaa kaikki ihmisoikeudet, siten, että tuetaan kansallisyhteiskuntaa paikallisyhteisöissä. Ja minusta meidän pitäisi korostaa tätä asiaa. Erityisesti jos ajatellaan korruption aiheuttamia ongelmia noissa maissa. No, pala- palaan tässä kauppasopimuksiin tai muihin tyyppisiin sopimuksiin kehittyvien maiden kanssa. Minusta meidän pitää aina saada vahvistettu lauseke siitä, miten suojataan näitä oikeuksia. Ja tässä on nyt linkki maahanmuuttokriisin. Kiitos sitten Reda. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä pyysin puheenvuoroa sanoakseni sen, että kun ajatellaan ihmisoikeusvaliokuntaa, niin Olemme siinä tilanteessa, jossa nyt ovat kompromissineuvottelut päättymässä. Olemme saaneet noin 420 tarkistusta ja olemme hyvin lähellä sopimusta 48 kompromissista. Joten yhteistyö lähestulkoon kaikkien ryhmien kanssa on ollut erittäin hyvää ja olen varma, että huomenna nähdään loppu tämän neuvottelu, tälle neuvotteluprosessille. Tämä on nyt tila äh, ihmisoikeuksien alivaliokunnan tarkistusneuvottelujen osalta. Pahoittelut, minä tässä yritin löytää nämä kompromissit, tarkistaa, niin tiedän, että olette vastaavassa valiokunnassa tarkistajat, äh, esittelijät paljon tarkistuksia. Frutsulinkaan onko kommentteja lisättävää? Niin minun Pitäisi vain kiittää kollegoita tässä enää. Kaikki kannat on sisällytetty kompromissiin. Ja oli ilo ja kunnia työskennellä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa tässä tärkeässä asiakirjassa täällä parlamentissa. Kiitos. Nice. Kiitos ja kiitos kaikki kollegat, jotka tekivät kovasti ponnisteluja, että saatiin nämä kompromissit aikaiseksi. Kiitos myös koko tiimille Tämä helpottaa, kun viedään tämä muihin valiokuntiin ja täysistuntoon. Eli äänestys huomenna iltapäivällä kello kolmelta. Tämän myötä tämän päivän ohjelma päättyy Muistuksen niille, jotka eivät ole koordinaattoreita, aloitetaan kello 10.30 huomisaamuna. Koordinaattorin kokous alkaa kello 9. Kiitoksia. Hyvää yötä. Hänen tuojassa päättyi kerrankin kelle, vaikka annettiinkin, saimmekin 10 minuuttia lisäaikaa.